Okay, Jackie, we'll start. Um, Frank... Oikein hyvin. Mm, mennään nyt, aloitetaan. Ja Frank ensimmäisenä. Eh, thank you for giving... Kiitoksia oikein paljon ja hyvää, ja hyvää iltapäivää. Ja kiitoksia, että annatte Eurokontrollille ja sen pääjohtajalle mahdollisuuden käydä keskustelua tänään iltapäivällä, että missä me olemme omasta näkökulmastamme ilmaliikenteen hallinnan osalta Euroopassa ja että voimme keskustella myös kanssanne, mikä on tilanne Eurokontrollin tilanteessa ja sen muodossa tulevaisuuden osalta. Puhun tässä nyt aluksi lyhyesti, jotta sitten myöskin voimme keskustella asiasta. Eurocontrol tukee erittäin vahvasti ja on tukenut aina erittäin vahvasti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa Olemme tehneet erittäin kovaa työtä menneisyydessä, jotta eurooppalaisesta yhtenäistä ilmatilasta tulisi todellisuutta. Yhteinen eurooppalainen ilmatila on mielestämme tulevaisuutta ilmaliikenteen hallinnassa. Ei ole mitään vaihtoehtoa sille. Ja tämä ei kosketa ainoastaan EU28, vaan kaikkia Eurocontrol-jäseniä, jäsenvaltioita, joita pian tulee olemaan 40 sen jälkeen, kun Georgia liittyy ensimmäinen tammikuuta 2015. Tärkeä elementti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kohdalla on ollut eurokontrollin nimittäminen verkonhoitajaksi. Olemme onnistuneet ottamaan proaktiivisemman roolin sillä, että myöhästymisiä on voitu vähentää. Olemme nähneet hyvin mitattavia tuloksia tässä. Me olemme leikanneet myöskin kustannuksemme merkittävällä tavalla niin, että pystymme vaikuttamaan referenssi tavoitteisiin, eli pystymme siis vaikuttamaan näihin kustannustehokkuustavoitteisiin. Jos kaikki tekisivät samalla tavalla, EUn jäsenvaltiot tekisivät samalla eh, tavalla ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajat tekisivät näin, niin nämä tavoitteet voitaisiin todellakin saavuttaa. En nyt sanoa, että sano, että se olisi ollut helppoa eurokontrollissa päästä näihin tavoitteisiin, mutta tämä on kuitenkin saavutettavissa. Se on viestimme. Nyt näemme, miten voimme auttaa jäsenvaltioita ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajia kustannusten leikkaamiseksi esimerkiksi tiettyjen alueellisten pal- palvelujen ja myöskin keskitettyjen palvelujen kautta. Olen varma, että olette kaikki tietoisia siitä, mitä me olemme kehittäneet jäsenvaltioiden ja niiden lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, slottikoordinaattoreiden ja niin edelleen kanssa viimeisen 12 kuukauden aikana. Nyt tarkastelemme pientä tukipalveluryhmää, ainoastaan yhdeksää. Ja nyt tarjoamme tapaa, miten näitä yhdeksää palvelua – voidaan täytäntöpanna tehokkaammin ja myöskin halvemmilla kustannuksilla siten, että ne keskitetään. Ja en nyt tarkoita, että kaikki pistettäisiin eurokontrollin hallintaan, vaan että ne annettaisiin palveluntarjoajille kilpailun kautta. Nyt kerron esimerkin. Uusi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke ja sen operationaalinen konsepti on rakennettu 4D-lentoratojen ympärille. Joten lentokone suunnittelee, että se lentää tiettyä reittiä ja toteaa missä ja missä korkeudessa ja minä tahansa ajankohtana. Tämä tieto sitten jaetaan kaikkien kanssa. Se on tämä jakotapahtuma, tietojen jakotapahtuma, mikä on niin tärkeä lentoliikenteen hallinnassa. Yksi palvelu siitä, miten voidaan suunnitella ja kuvailla tätä lentorataa – tarkoittaa sitä, että tieto on täysin koherenttia ja verrattavissa olevaa ja myöskin e, edullisempaa ja nopeampaa verrattuna siihen, että se tehtäisiin erikseen 40 jäsenvaltiossa Euroopassa tai 82 lentoliikenneyksikössä Euroopassa, jos otamme mukaan myöskin sotilaalliset. Ja myöskin tarkastelemme sitä, että miten voimme optimoida ympäristöä koska meidän tavoitteemme on vähentää päästöjä ja päästöjä ja nyt voimme tarkastella sitä, miten voisimme saavuttaa nämä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteet myöskin ympäristön osalta. Ja me olemme keskittyneet tietopalveluihin, koska mielestämme keskitetty lähestymistapa on kaikkein järkevin. Todellakin kaikissa tapaamisissa, keskusteluissa, työ, kokouksissa tästä aiheesta, joita olemme pitäneet viimeisen vuoden aikana, on vaikea ajatella yhtä tapausta, missä, kai, missä joku olisi haastanut tämän, näiden keskityttyjen palvelujen loogisen konseptin. Euroopan komissio, minun täytyy sanoa, on erittäin tuke, paljon tukenut meitä. Ja, ja palaan komissioon ja SES kaksi plussaan hiukan myöhemmin. No missä me nyt olemme sitten tässä koko prosessissa? Me olemme nyt kehittäneet tämän konseptin jokaiselle keskitylle palvelulle. Me olemme pitäneet yli 20 työpajaa kaikkien kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa. Me olemme arvioineet kustannushyötyä riippumattomassa yrityksessä näiden keskityttyjen palvelujen kohdalla. He to- totesivat meille, että me olemme olleet hiukan vanhanaikaisia. Nettohyödyt ovat jopa suuremmat kuin puolentoista ja kahden miljardin euron summa, jonka me olemme arvioineet kymmenen vuoden ajaksi sen jälkeen, kun keskityt palvelut on saatu käyntiin. Nyt konsultoimme 40 jäsenvaltiota ja kuuntelemme, mitä ne meinaavat tai aikovat tehdä. Ja olemme myös keskustelleet komission kanssa siitä, millaista eurooppalaista rahoitusta voisimme saada, jotta voitaisiin varmistaa, että huomaamme tai käytämme nämä hyödyt mahdollisimman nopeasti hyväksemme. Me olemme nyt pyytäneet jäsenvaltioita lupaa siitä, että voimme jatkaa tätä ja käyttää omaa budjettiamme, mutta resurssimme ovat rajalliset ja me kyllä vaikutamme näihin tavoitteisiin prorata, joten muutama vuosi tässä vielä menee ennen kuin tavoite saavutetaan, ja tämä ei ole ihanne tilanne, joten me tarvitsemme tukea TNTltä. No mitkä ovat sitten konseptimme hyödyt? Olen puhunut tehokkuudesta, ja tässä kyse ei ole ainoastaan kustannustehokkuudesta, mutta myöskin operationaalisesta tehokkuudesta kapasiteetin kasvattamisesta ja myöskin turvallisuuden lisäämisestä. Nämä ovat kaikki hyviä uutisia, eivät ainoastaan siksi, kun tavoitteet toiselle kaudelle on saatettu päätökseen juuri nyt. Lennon varmistuspalvelun tarjoajat tarvitsevat kaiken avun, jotta he pääsevät näihin tavoitteisiin, ja me olemme vakuuttuneita siitä, että on vaikeaa saavuttaa näitä tavoitteita yksittäisellä kansallisella tasolla – me uskomme, että keskitetyt palvelut voivat todellakin vaikuttaa siihen, että voimme vähentää sirpaloituneita infrastruktuurikustannuksia. Cesarista tiedän, että monet ihmiset, varsinkin lentoyhtiöt, ovat kärsimättömiä sitä, että nyt vuosien kehityksen jälkeen halutaan tuloksia. Keskitetyt palvelut käyttävät joitakin sesartuloksia nyt käytännössä, ja jos voimme nopeasti täytäntöön panna nämä johdonmukaisella tavalla, se antaa koko ohjelmalle lisää pontta. Tämän lisäksi ne auttavat myöskin varmistamaan, että Cesar ja yleinen, yhteinen eurooppalainen ilmatila kattavat koko Euroopan alueen. Tämä on asia, joka on tärkeä, jos tarkoituksena on tavoittaa parannukset toiminnassa, jota tarvitsemme. Tarkoituksemme on, että keskitettyjen palvelujen tulisi kattaa kaikki 40 Eurocontrol-jäsenvaltiota. Tämä on täysin EUn naapurusto- ja ilmailupolitiikan linjassa. Tosiaankin me voimme ajatella pidemmälle kuin Euroopan tasolla. Meillä on eurooppalainen AIS-tietokanta, ja se on eurooppalainen high-tech-innovaatio, ja sitä käytetään tällä hetkellä muissa, ja se muissa maissa niinkin kaukana kuin Etelä-Afrikassa ja Uudessa-Seelannissa, joten Eurooppa vie korkean tason teknologiaa äh, muualle maailmaan ja me voimme tehdä tämän keskitetyn palvelun kautta, koska se tarjoaa todellisen mahdollisuuden Euroopan haitekin viemiselle kaikkialle maailmaan ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopalla on vahvempi tila maailmanlaajuisesti näiden palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa. On myöskin tärkeää, että me myöskin tuomme tämän mukaan Montrealin. Ainoastaan korkealla teknologia voimme vahvistaa tämän ja varmistaa, että se otetaan mukaan. Mutta keskitetyt palvelut tarkoittavat myöskin työpaikkojen osalta jotakin. Niitä tulee lisää työpaikat, äh, se on aina hyvin arkaluontoinen aihe ja mielelläni otan sen tässä esille, koska me emme usko, että keskitetyt, keskittyen palvelujen aloite uhkaisi työpaikkoja eurokontrollissa tai äh, ANSPn kohdalla. On paljon ihmisiä, lennonvarmistuspalvelun tarjoajia, jotka jotka sitten vietäisiin pois keskitetyn palvelun kautta. Näin ei ole. Jotkin keskitystä palveluista ovat uusia, joitakin laajennetaan merkittävällä tavalla ja kaikki ne tukevat myöskin lennonjohtajia lennonvarmistuspalvelun tarjoajien kohdalla. Näemme tässä myöskin mahdollisuuden uusille työpaikoille. Tarkoituksena on, että keskityt palvelut eivät ole Eurokontrollin henkilöstön johtamia täältä Brysselistä käsin tai Harenista käsin, vaan me antaisimme joitakin toimintoja, joita tällä hetkellä jotka ovat meidän toimivaltamme alaisia, eli pyytäisimme ANSPitä tarjomaan näitä Euroopan laajuisella tasolla. Kun nyt puhumme Euroopan laajuisesta, pan-eurooppalaisesta, niin puhumme eurokontrollin 40 jäsenvaltiosta. Tällä on myöskin se hyöty, että lennonvarmistuspalvelun tarjoajat voivat työskennellä kansallisten rajojensa ulkopuolella, voivat tehdä tiivistä yhteistyötä ja myöskin vaalia yhteistyötä tarjoamalla palveluja pan-eurooppalaisella yhtenäisen Euroopan ilmatilan alueella olemme jo nähneet kiinnostusta tälle. Mutta sanon kuitenkin tässä kohdin, että jotkin palveluntarjoajat ovat innokkaampia kuin toiset. Toiset ovat huolissaan valvonnan tasosta näiden uusien palveluiden kohdalla. Ja me tarkastelemme, miten tämä toimisi käytännössä ja miten hallitusten, miltä hallitusten tulisi näyttää. Joka tapauksessa olemme saaneet erittäin myönteisen reaktion myöskin valmistavalta teollisuudelta ja myöskin sotilaskollegoiltamme. Totta kai ilmatilan käyttäjät, e, lentoyhtiöt kaikkein mielelle, tai näkisivät mielellään tämän tapahtuvan, koska he näkevät tässä yhdenmukaisempia ja kustannustehokkaampia palveluja, ja nämä olisivat askel oikeaan suuntaan. Nämä askel voidaan ottaa nopeasti ja myöskin koordinoidulla tavalla koko Euroopan alueella. Kuten mainitsin alussa, Euroopan komissio suhtautuu erittäin myönteisesti konseptiin. Todellakin he ottivat tämän konseptin ja sisällyttivät sen osaksi SES 2 plus-esitystä, ja löydätte sen tästä tekstistä uudestaan. En nyt puhu tästä SES 2 plus-asiasta, mutta kuitenkin väitän, että keskitetyt palvelut voivat ja niitä täytyy edistää, jos haluamme nähdä kustannustehokasta korkean teknologian toimintaa tulevaisuudessa kustannusten leikkaamiseksi. Näitä palveluja voidaan nähdä ikään kuin keskitienä kansallisen sirpaloitumisen ja eriyttämisen kohdalla. Todellakin meidän näkökulmastamme nämä palvelut tarjoavat pragmaattisen kompromissin asian, joka voitaisiin saavuttaa melko lyhyellä aikavälillä. Mielestämme SES 2 Plus myös edistää verkonhoitajien roolia. Me todellakin puollamme tätä. Tämä on toinen elementti, joka on järkenkäypä. Olen varma, että verkonhaltijan rooli edelleenkin laajenee. Hän vaikuttaa todella paljon verkon toimintaan, esimerkiksi siihen, että myöhästymisiä, myöhästymiset vähentämät ja myöskin voidaan tehostaa ja näin sitten säästää rahaa. Me hiljattain pidimme tai järjestimme tutkimuksen sidosryhmillä. Näemme erittäin paljon myönteisiä kommentteja verkonhoitajan roolista ja sen kehittämisestä. Me halusimme tämän tutkimuksen, koska tarkastelemme tällä hetkellä myöskin eurokontrollin roolia ja rakennetta. Kaikki järjestöt ovat sellaisia, että niiden täytyy pohtia, että ovatko ne järkeviä ja miten niitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Joten me puhuimme sidosryhmille erityisesti jäsenvaltioille ja myöskin käyttäjille, esimerkiksi lentokentille, koska me olemme hallitusten välinen organisaation jäsenvaltiot sanoivat selvästi, mitä mieltä ovat, ja meidän pitäisi pohtia, millainen hallinto on paras, ja pitäisikö meidän tarkastella tätä laajemmin, laajemmalta taholta. Esimerkiksi Entistä enemmän lentoja suoritetaan Euroopan yli ja tätä ei menneisyydessä ollut. Meillä ei ollut tällaisia lentoja, jotka menivät Euroopan ylitse ja nämä ovat lentoja, jotka menevät suuriin solmukohtiin, jotka edelleen, tai niitä on entistä enemmän Persianlahden valtioissa. Operationaalisesti tässä on erittäin paljon järkeä, jotta voidaan parantaa linkkejämme niin, että verkosto on, paljon, on vielä tehokkaampi ja näin eurokontrollista tulisi vielä hyödyllisempi kumppani Euroopan unionille ja totta kai myöskin teille parlamentille. Ja tämä todellakin on tarkoituksemme elämässä, olla hyödyllinen ja tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta voisimme auttaa, niin kuin sanoin alussa, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, että siitä tulee totta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensimmäisenä Rova Foster. Te olette täällä, äh, olitte täällä ensimmäisenä, kun aloitimme, joten ensimmäisenä puheenvuoro myös. Um, I have to leave. Paljon kiitoksia. Minun täytyy lähteä aika pian. Kiitos tuosta puheenjohtaja. Ja kiitos, että tulitte tapaamaan meitä, herra, herra Brenna Eurokontrollista. Puheenjohtaja, olette järjestäneet ajatuksen erittäin hyvin, koska tarkastelemme SES 2 plussaa ja meillä oli äskettäin tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatiila, oma valikunta-aloitteinen mietintö, jota minä olen tehnyt. Komissikin on työskennellyt kovasti saadakseen jäsenvaltiot toimimaan ennakoivammin. Oma jäsenvaltioni yhdistynyt kuningaskunta on erittäin proaktiivinen ja suhtautuu tähän kaikkeen myönteisesti. Joten argumenttinne ja kommentti ne asettavat kysymykset öö, oikein liittyen työpaikkoihin ja työpaikan menestykseen. Useimmat eivät usko, että mitään tällaista tapahtuu, kun aika etenee. Flight-lehdessä oli kiinnostava artikkeli tästä tällä viikolla. Se tulee kilpailemaan Cesarin kanssa ja Yhdysvaltojen järjestämä NextGen on jo koevaiheessa. Tämä on myös tutkimuksen ja viimeemme teknologian kannalta äärimmäisen tärkeää, joten EC-ryhmän puolesta paljon kiitoksia esityksestänne. Saatte kaikissa tapauksissa tukea parlamentilta. Esittelijä herra Marineskukin on paikalla tänään. Meidän täytyy jatkaa tämän lähestymistavan puolustamista polttoaineen reitityksen kilpailuun hinnattelun kannalta. Nämä argumentit ovat liian tärkeitä huomiota ja ollakseen, jotta niitä jätettäisiin huomiota. Kiitoksia. Thank you, Mr. Maine. Kiitoksia, herra Marinescu. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti herra Brennerille tästä alustuksesta. Minulla on Pari hyvin nopeaa kysymystä koskien keskitettyjä palveluita. Sanoitte, että on sellaisia palveluntarjoajia, e, jotka ovat samalla kannalla. Jotkut eivät yleisesti ottaen, he ovat samaa mieltä periaatteista, mutta he eivät ole kaikista palveluista samaa mieltä. E, ne jakautuvat kahteen ryhmään. E, osittain hyväksyvät ja osittain eivät. Tämä on sellainen asia, mikä pitäisi saada kuntoon. Sanoitte tässä myös kustannustehokkuudesta muutaman sanan. Heidän kanssaan pitää keskustella, koska tämä on sellainen asia, että nyt ei ole riittävästi analysoitu tätä kustannustehokkuustilannetta. Puhuitte myös verkon hallinnasta. Siinä SES 2 plussassa rooli on nousussa. Mitä te olette nyt mieltä siitä, että erotetaan itsenäiseksi elimeksi eurokontrollista verkonhaltija? Entä sitten tämä PRV, tuleeko siitäkin sääntelijä, joka on riippumaton eurokontrollista. Mikä teidän mielipiteenne on tästä asiasta? Kiitoksia ja herra Maisner, tai rouva Maisner. Paljon kiitoksia. Kiitokset herra Brennerille myöskin tästä alustuksesta. Tämä kuulostaa kaikki melkein liian hyvältä ollakseen totta, koska tämä on todellinen win-win-tilanne nähtävästi. Jäsenvaltiot voivat säästää paljon rahaa, olisi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, eikä kukaan jäisi työttömäksi näistä lennonjohtajista, niin voitaisiin pohtia, onko tämä tehokasta, että jokaisessa pikkujäsenvaltiossa olisi tällainen oma lennonjohto. Pitäisikö tämä nyt tätä hiukan muuttaa niin, että kaikille kuitenkin jäisi jotain. Tämä on tärkeä asia, mutta minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin te sanoitte, että olisi mahdollista, että kaikki jäsenvaltiot ja lennon johtajat saisivat uuden tehtävän ja ne keskitysti jaettaisiin teiltä ja olisi selkeä ero EASan ja eurokontrollin välillä. Ja olisivatko jäsenvaltiot valmiita hyväksymään sen, mitä ne saavat ja miten sitten nämä kriteerit ylipäätään määrättäisiin, kuka saisi minkä tehtävän, koska nämähän täytyy jakaa. Tämä on järkevää ainoastaan silloin, jos se on jaettu ja sitten, että te yhdistätte ne sitten ja tämä on ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen on, te totesitte, että työpaikkoja ei menetetä, vaan päinvastoin jopa uusia voitaisiin luoda siten, että tämä high-tech sitten vietäisiin ulos Euroopasta. Ja sitten tämä liittyy myöskin kolmanteen kysymykseen, niin totesitte, että näiden keskitettyjen palvojen kohdalla Eurocontrol hajautettaisiin ja antaisi myöskin joitakin tehtäviä eli antaisi siis joitakin tehtäviä lennon hallintapalveluille. Ja mitä, mitkä nämä tehtävät olisivat? Ja sitten vielä viimeinen kysymykseni. Tuleeko eurokontrollista halvempi näin jäsenvaltioille? Kuulin, että jotkin jäsenvaltiot sanovat, että eurokontroll sillä on paljon työntekijöitä, eikä se nyt aina ole niin kovin tehokas. Haluan nyt aivan tietoisesti esittää tämän kriittisen kysymyksen tässä lopussa. Kiitos. Kiitos, herra Kramer. Niin, minäkin kiitän tästä alustuksesta. Pahoittelut puheenjohtaja, että tuli liian myöhään, mutta minulla oli kaksi tärkeää vierasta Saksasta ja he osallistuvat tähän. Tämä hiukan tasa näitä puntteja. Olisi kysymys, että miten me Euroopan parlamentista käsin voisimme tukea teidän työtänne. Ja toinen asia, viimeisessä keskustelussahan tätä puitiin, tämä yhtenäinen eurooppalainen iltatila, koska tämähän on kaikki eurooppalaista lainsäädäntöä, että tämä tapahtuu, ja jäsenvaltiot rikkovat tuota lainsäädäntöä. Millainen ehdotus teillä on, että voitaisiin tämä saada aikaiseksi, että jäsenvaltiot, jotka ovat näitä lainsäätäjiä, pitävät myöskin kiinni laista? Miten tässä muuten voidaan ihmiset ylipuhua siitä, että heidänkin täytyy pitää lainsäädännöstä kiinni? Ja miten sitten jäsenvaltiot saadaan tämä tekemään? Nyt Koch. Ja, vielen dank, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitoksia herra Brenner tästä teidän alustuksestanne. Me olemme käsitelleet yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa jo lukuisia vuosia. Te puhuitte mahdollisuuksista ja myöskin mahdollisuudet, jotka liittyvät näihin keskitettyihin palveluihin, mutta en kuitenkaan näe kovin montaa edistysaskelta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kanssa tai näiden ilmatilalohkojen kanssa. Missä te näette nyt ne syyt, että tässä ei päästä eteenpäin? Sitten vielä toinen asia, josta haluaisin mielelläni puhua, on ilmatilan hallinta. Ilmaliikenteen hallinta, se on Yhdysvalloissa erittäin paljon tehokkaampaa kuin täällä. Saavutammeko tämän yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kanssa, että meistä tulee yhtä tehokkaita vai täytyykö tässä muitakin puiteehtoja vielä täyttää? Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoroja ennen kuin itse puhuisin? Niin, minun kysymykseni heijastelevat äh, herra Brennerin ja jäsenten näkemyksiä. Miten vakuutamme jäsenvaltiot siitä, että tällä tavoin kannattaa mennä eteenpäin, koska tässä on nähty, että on vaikea vakuuttaa jäsenvaltioita tekemään mitään Eurooppa-tasolla silloin, kun puhutaan liikenteestä. Nyt on vaikea vakuuttaa jäsenvaltioita tekemään mitään, kun kyse on ylipäänsä liikenteestä Eurooppa-tasolla, mutta varsinkin nyt ilmaliikenteen hallintakysymyksissä. Ja sitten toiseksi, SES, plus, SES 2 plus, vaikka ö, lailla ymmärrän, mutta minulle on kerrottu hyvinkin paljon siitä, miten tämä suhtautuu siihen, että eriytetään nämä palvelut tai sitten niitä ei eriytettäisi. Tästä on tullut aikamoinen suosikkisana täällä valiokunnassa eriyttämisestä. Sanoitte, että työpaikkoja ei menetettäisi. Hyvin mielenkiintoinen analyysi tästä syntyisi. Ja ammattiliitot ovat aivan vakuuttuneita siitä, että työpaikkoja menetetään kyllä. Ja siitä syystä meillä on ongelma siinä, että jos te sanotte, että työpaikkoja ei menetetä, ehkä niitä tulee lisää, mutta sellainen käsitys on olemassa, että työpaikkoja menetetään ja siinä tapauksessa lennonjohto on vastaan ja sitten lähdetään toimiin. Miten voitamme tämän käsityksen, joka vallalla on SES 2, SES 2 plus, eh, CSR, kaikki nämä johtavat eh, työpaikkojen menettämiseen. Herra Brenner, olkaa hyvä. Uh, for all... Kiitos kaikista kysymyksistä. Pyrin vastaamaan niihin paketteina. Yksi kysymys koski yhdeksää keskitettyä palvelua. Mistä ne tulevat? Miltä ne näyttävät? Olemme identifioineet yhdeksän palvelua, jotka kaikki liittyvät dataan. Ne eivät ole keskitettyjä ilmaliikenteen valvontapalveluita, joissa pitäisi siirtää jotain pisteestä A pisteeseen B. Tämä koskee datan siirtämistä pisteisiin, joissa valvojat työskentelevät. Cesarin kehittämä laaja kapasiteetti merkitsee sitä, että kaikkea dataa ei tarvitse käsitellä valvontakeskuksissa vaan niitä voidaan keskeisesti tai alueellisesti käsitellä ja lähettää valvontakeskuksiin. Joten valvojille ei ole väliä, tuleeko data oman keskuksen kellarista vai keskitetystä keskuksesta. He tarvitsevat korkealaatuista dataa, sitä me haluamme toimittaa. Haarnissa tuottavat palve- tuottamamme palvelut ja siellä on kuusi palvelua, osa siitä, mitä haluamme tarjota. Siellä Eurocontrol ei halua viedä paikalliselta ANPSiltä mitään. Näissä paketeissa kuusi palvelua, yhdeksästä tulee meiltä frekvenssin koordinointi, joka liittyy päällekkäisyyksiin, lentokoneiden äh, lähettämi- niin signaaleihin, jotka liittyvät ilmaliikenteen tietoihin. Nämä ovat kuusi palvelua, joita me jo nyt tarjoamme, jota haluamme laajentaa. ANPS tuottavat kaksi näistä yhdeksästä palvelusta. Me tartumme niihin, koska niitä olisi järkevää tarjota keskitetymmin. yhdeksän olisi yhdistetty palvelu ENPS ja Eurocontrolin välillä eli suurin osa palveluista tulee eurokontrollilta. Tämä on vakuuttava argumentti sen tekemiseksi selväksi, että jotakin tapahtuu ja me annamme panoksemme. Liitot ovat työskennelleet yhdessä kanssamme. Ja eivätkä ne mitenkään kaikki hurraata huutaneet, kun ehdotimme tätä. Ne ovat sanoneet, jos eivät liiku, ja kun meillä on omia palveluita siinä paketteja, mikään ei liiku. He sanovat, että emme pidä siitä, että näitä kuusi palvelua ovat mukana ja muutkin ovat mukana, mutta he ovat mukana paketissa. Ja ammattiliittojen allekirjoitus on tässä sopimuksessa. Tästä siirrymme kysymykseen, jonka herra Marinesko esitti. Totta on, että jotkut ARPS, että ovat sitä mieltä, että kuusi eurokontrollin palveluita olisivat to, siirtyvät niille. Sen sijaan, että ne kaksi, jotka meidän mielestä tulisivat aina PSLtä. Meistä pitäisi työskennellä yksityiskohtaisesti liittyen toteutettavuuteen sen suhteen, ovatko nuo kaksi palvelua toteutettavia. Ää, toteutettavuus ei konkreettisesti mitään, ei vie keneltäkään mitään tällaista halukkuutta, yhteistyöhalukkuutta meidän pitäisi löytää. Yksi palveluista on tutkadatan jakamista. Sen suhteen ei ole johdonmukaisuutta Euroopassa sitä, että yhden maan tutkadataa jaettaisiin toisessa maassa. Siksi pyrimme puulaamaan tutkadatan ja tarjoamaan sitä. Ja CBAhan liittyvän, kun aloitimme paketin, me teemme oman CBA ja 152 miljoonaa per vuosi. Ja se kerrottuna palvelun kestolla 10 vuotta puolitoista kaksi miljardia. Joku kysyy, ovatko nämä oikeita lukuja. Seurausryhmät ja jäsenvaltiot pyysivät ulkopuolista vahvistusta. Me palkasimme yrityksen tähän tehtävään tekivät itse asiassa arvion ja sanoivat jäsenvaltiolle, että nämä, tämä data on hyvin konservatiivista. Minä halusin konservatiivista dataa. Onko puolitoista miljardia kymmenessä vuodessa seksikäs myyntiargumentti? Tämän argumentin taustalla oleva malli, pikemminkin kuin luku sinänsä, on se, millä haluamme myydä tätä. Siksi emme halunneet kiellettäkö sen korkeita lukuja, vaan konservatiivisia arvioita. Yhtiö, joka arvioi datan ja kävi kaiken läpi, ovat sitä mieltä, että data on luotettavaa ja konservatiivista. Sitten kaikki 39 jäsenvaltiota sanovat, että nyt otetaan omat ekspertit mukaan ja haluamme arvioida, mitä Eurocontrol on tehnyt ja ulkoinen auditoija teki. Tämä tehtiin kolmannessa vaiheessa jäsenvaltioiden rahoituskomitea tuli siihen tulokseen, että he tukevat lukua ja ne ovat luotettavia ja konservatiivisia. Tämä data on tarjolla. Aina PS sanoo, että voisimme saada kaikki yksityiskohdat. Ja se valtiot saavat ne myös. Ja sen, tästä on syntynyt vähän ongelmaa, koska jos kilpailu ryhdytään ja pyydetään, että se valtiot tekevät tarjouksia, ja jos pöydällä on ne laskemien videon luku, niin silloin ei tarvita kilpailua palveluista koska tiedämme mikä on lopputulos. Jäsenvaltiot saivat viimeisenkin luvun ja tulee tähän tulokseen. Tuleeko eurokontrollista kalliimpi vai ei? Ei tule. Me olemme eläneet kovia aikoja. Olemme vähentäneet henkilökuntaa 2500-2000. Se on ollut helppoa. Voin vakuuttaa, että se on ollut erittäin vaikeata. Mutta se oli valmistelutyötä, jotta me vastaisimme ää, Meidän budjetillamme me otamme täysin osaa kätehintojen laskuun. Ja annamme täysin oman panoksemme suoritustavoitteisiin. Tällaisen ehdotuksen pohjaksi tätä tarvitaan. Tässä ei mitenkään kyökin oven kautta pyritä saamaan lisää rahaa tai valtaan. Autamme Eurooppaa eteenpäin. Hallan suhteen uskomme, että he, verkoston hallitsijoiden hallintomalli on loistava. Se on teollisuuden oma, on ANPS, satilaspuoli, lentokentät, ilmatilan käyttäjät. Miksei tätä laajenneta tätä ottamaan huomioon tulevaisuudessa? mukaan keskuspalvelut. Ja se vältät kartoa sitä, kyllä. Tästä täytyy olla erittäin hyvin perillä olevia ihmisiä hallintojärjestelmässä. Eurokontrollisen pääjohtaja hallinnoi prosesseja. Ja meillä on tämä verkoston hallit, hallinnan täytäntöönpano säännöstö, joka ottaisi mukaan myös keskitetyt palvelut. Sitten PRB. Pitäisikö sen olla eurokontrollin ulkopuolella vai ei? Meillä on sopimus komission kanssa, jossa tuomme PRBtä. Me emme vaikuta PRBhen. PRB ovat vaaleilla valittuja henkilöitä. Meillä ei ole mitään sanottavaa siihen, kuka saa tämän tehtävän ja kenet valitaan. Me kompetenssissa me annamme sen datan, jonka PRB antaa, teemme analyysiä, mitä PRB haluakin, siihen annamme dataa, mutta päätöksentekoelin emme ole. Mutta tarjoamme dataa myös PRClle, joka on eurokontrolliryhmä, joka käsittelee toimintaa eurokontrollin 40 jäsenen näkökulmasta, ei vain 28 näkökulmasta. koska muuten 40 äh, samassa olevat mukana olevat maat saattaisi mennä eri suuntaan valvontajärjestelmässä kuin 28 mukana olevat maat. Asioiden vetäminen eurokontrollilta herättää kysymyksen, kuka tukea tarjoaa, onko PRU tarjolla siihen – vai menevätkö ryhmät eri suuntaan, jos ei ole mitään johdonmukaisuutta kahden ryhmällä? Että samat ihmiset ovat kahdessa lautakunnassa, jotka täl, joka tällä hetkellä on yksi lautakunta. Emme halua pirstoa asioita ja emme halua, että sukset kulkevat eri suuntiin. Mutta PRB on itsenäinen, eurokontrolli ei vaikuta siihen. Nämä ovat ihmisiä, joita eurokontrolli ei valitse. liittyen siihen, mitä jäsenvaltiot sanovat ehdotuksen suhteen. Jäsenvaltiot Vilnan konferenssissa sanoivat, meillä on vähän ongelmia siis kaksi plussan suhteen, mutta ylivoimaisella enemmistöllä ne myös sanovat, me sallimme rajoitetut markkinat äänestä markkinoilla, ja tämä oli rohkaisevaa. Me tarjoamme joulukuussa tätä Eurokontrollin jäsenmaille päätöksentekoja. Toivon, että he vielä muistavat, mitä Villassa sanot, eivätkä unohda. Anna nähdä. Anna katsoa. Yhdysvallat ja Eurooppa. Eurocontrol ja, ja Yhdysvallat ovat vertailussa. Tämä tulolautakunta tekee tätä arviota ja totta on, että Yhdysvallat tarjoaa samanlaista laatua lennoille. Noin 40-50 prosenttia halvemmalla kuin me. Yhdysvalloissa on yksi ilmailuviranomainen, meillä on parikymmentä vai neljäkymmentä osallistujaa ja työehdot. Jos institutionaalista kuvia tai muuteta ja jos työehtoja muuteta, kysymys jäsenvaltiolta on kysymys, mistä me kompensoimme, jos me voimme olla kilpailukykyisiä. Ja ainoa kompensoiva alue on käyttää high-techia, jota Yhdysvalloilla ei ole, ja käytetään sitä keskitetysti. Ja tämä liittyy tähän keskityt palvelut tarjoukseen. Olen vakuuttanut, että meidän täytyy toimia näin. Me käytämme etelä afrikka Taimaa käytävät eurooppalaista ilmatilatietokantaa esimerkkinä. Kysymys on, miten palveluita voidaan laajentaa. Palvelun tarjoajat nyt vain kansalliselta pohjalta. Monet palveluntarjoajat tai haluaisivat toimia kansallisten rajojen yli, koska siellä on toinen palveluntarjoaja, joka tarjoaa täydet ikäpalvelut, ikäänalaiset palvelut naapurissa se Euroopan parlamentti tukisi idean, että meillä olisi pieni ATM-tukimarkkina. Sitten voimme pyytää tarjouspalveluita, joissa palveluiden tarjoajat tekisivät yhteistyötä ja tarjosivat palveluita Euroopan tasolla. Meillä täytyy olla kriteerit, että me katamme EU- ja ei-EU-maiden ainespäitä. Että saamme osanottoja laajalta pohjalta että lähennämme palveluiden hyväksyntää EU 28 jäsenmaan ulkopuolellekin, ja se vahvistaisimme ääntämme maailmassa. Pyydän anteeksi, jos minulta meni joku asia ohi. Työpaikkojen menettäminen, miten onnistumme tässä, keskityt palvelut, niihin liittyy aina tendenssi, että työpaikka joukkoja saattaa mennä. Miksi nykyään palveluissa, ehdottamissamme palveluissa niitä ole? Koska me erityisesti käytimme esimerkkejä, joissa työpaikkoja välittömästi tulee eteen. Nämä palvelut, joita ehdotamme. Jos olemme tehneet palvelu, palveluita sosiaalisen vaikutusarvion, että, että työpaikkoja ei ole, määrityksiä ei ole. Jos palvelut, palvelupaikat puretaan yleisesti, asia on erilainen – Siihen liittyy myös työpaikkojen menetyksiä, mikä on lisännyt jäsenmaiden ja ANPSien huolia, mutta meidän ehdotuksessamme ei työpaikkoja mennä. Emme halunneet vetää mattoa ehdotuksemme alta pois ja siksi valimme, valitsimme tällaisia työpaikkoja säilyttäviä aloja. Kiitoksia oikein kovasti herra Brenner tästä avustuksesta ja vastauksista kysymyksiin. Varmasti jollei tässä parlamentissa, niin seuraavassa ainakin teidät nähdään oikein paljon onnea jäsenvaltioiden kanssa, niin kuin ehkä tiedätte. Me emme oikein täällä valiokunnassa niihin luota, koska välttämättä tuloksia ei tule, jos tuloksia ei tule, joten jos te saatte niitä aikaan, niin sitten oikein hyvä. Kiitoksia teille oikein paljon. Oikein hyvä. Nyt äh, meillä vähän väki vaihtuu täällä edessä. So, oh, next item is... Seuraava kohta. Me palaamme takaisin äh, Euroopan laajuisten liikenneverkkojen koordinaattoreiden pariin. Tässä täytyy pitää vähän kuria. Eilen siinä ei onnistuttu, mutta nyt jos koordinaattorit voisivat puhua noin seitsemän minuuttia kukin oman alustuksensa. Ensimmäinen Peter Palas hän on koordinaattorinne äh, Pariisi, Strasbourg, Stuttgart ja niin edelleen. 17 hanke aina Bratislavaan asti, eli hanke 17. I can report. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin raportoida arvoisalle valiokunnalle, että ensisijainen hanke 17 Pariisista Bratislavaan on edistynyt jälleen viime vuonna erittäin hyvin useimmilla osuuksilla. Meillä on noin puolet, eli 600 kilometriä, missä osuuksia on jo paranneltu verrattuna alkuajankohtaan vuonna 2005 450 kilometriä. Siellä edelleen työt jatkuvat ja ainoastaan 200 kilometriä on vielä sellaisessa tilanteessa, että palvelu tapahtuu vuoden 2004 parametrien mukaisesti. Muutama esimerkki. Ranskassa tunneli, joka menee Savernen kautta. Helmikuussa tämä oli tärkeä askel, jotta pystyttiin saamaan tämä osuus bodankur vendenheim valmiiksi. Saksassa Äh, Münchenin lentokentän eri e, yhteyksien kohdalla on parantunut. Sitten e, nyt näitä rahoitetaan ja e, myöskin tässä nyt sitten yhteyksiä pohjoiseen parannellaan vuoteen 2018 mennessä ja myöskin itäiset yhteydet Mühldorf-Salzburg suuntaan ovat samassa tilanteessa Wien St. Pörten osuus siinä pystytään 17 minuutilla vähentämään matkustusaikaa Linsenin tunneli. Ja myöskin tässä parannellaan Viinin päärautatieasemaa. Nämä olivat nämä ongelmat ja keskustelut kustannusten kasvusta korkean nopeuden linjalla Venningen Ulm. Tässä on avoimia kysymyksiä myöskin Stuttgartin kohdalla ja esimerkiksi Slovakiassa se, että halutaan parantaa viinin kautta joitakin, tai tämä on hiukan myöhässä, mutta kuitenkin suunnitelma liikenneministerien ehdottamana on tekeillä. No niin, puheenjohtaja, tämä paperi on todennäköisesti viimeinen raportti, jonka esitän parlamentille tästä prioriteettihankkeesta 17, koska nyt olemme minun mandaattini viime metreillä. Olen ollut aktiivinen vuodesta 2005 tämän asian puitteissa. Siinä oli lyhyt paussi. Ja minulla on jonkin verran kokemusta tämän hankkeen koordinoinnista. Olen valmis äh, nyt kertomaan tästä teille. Totta kai otan aikarajoitukset huomioon. Voin ottaa ainoastaan hyvin harvan asian esille. On tärkeää tällaisten hankkeiden kohdalla mennä kansallisten rajojen ulkopuolelle ja mennään kohti intermodaalisuutta rautatieliikenteessä ja kun ajatellaan kaikkia näitä risteyksiä ja niiden suhteita muiden suunnitelmien kanssa, niin pyritään menemään kohti niitä. Haluaisin nyt kiinnittää kaikkien kollegojen huomioon ja parlamentin huomion kahteen hankalaan asiaan, joita pitäisi jatkuvasti hoitaa. Me emme saa unohtaa hetkeksikään sitä, että tätä julkista tukea pitäisi pitää yllä ja aina painottaa suurelle yleisölle ja myöskin käydä keskustelua ihmisten kanssa. Ja toinen on hyvin nopea e, jäsenvaltioiden hallitusten ja paikallishallitusten rotaatio. Me voimme tasapainottaa näitä ongelmia. Mitä nyt tulee suuren yleisöön, niin minua auttoi suuresti eri yhteisöjen ja liittojen Esimerkiksi äh, Association TGVS Ranskassa tai Magistral de für Europa Saksassa. Nämä antoivat äh, korvaamatonta apua. Ja jos nyt ajatellaan näitä demokraattisia muutoksia jäsenvaltioissa, niin minua tuettiin erittäin paljon toimielinten tasolta. Parlamentti tuki minua ja myöskin sain arvokasta teknistä tukea Euroopan komissiolta, joten pyytäisin seuraavan parlamentin apua niin ikään, koska me nyt tässä olemme menossa kohti erittäin vaikeaa ja korkean tason suunnittelua, eli tämä multimodaalisuus. Ei ollut helppoa saada useaa jäsenvaltiota yhden linjan tai rautatiehankkeen taakse. Tämä tulee olemaan hyvin hankalaa ja monimutkaista, että pystytään yhdistämään jäsenvaltioiden halu tukia rahoitus sen pienen tuen avulla, jota me saamme monivuotisesta rahoituskehitystä. Me tarvitsemme legitiimisyyttä ja poliittista tukea. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Mukavaa, että pysyitte tässä ajassanne koordinaattorina. Erittäin kiitollinen olen siitä. Ja eh, Gurmai Kramer. Maisnää ovat pyytäneet puheenvuoroa. Haluaako kukaan muu puheenvuoroa? Ensimmäiseksi Rova Gurmai. Niin, hän, hän on erinomainen professori Unkarissa, tämä alustajamme. Hän on ollut eh, myös ulkoministerinä ja hän on ollut eh, tietenkin myös komissiossa, joten hän tietää, miten parlamentti ja puheenjohtajaa voidaan myötäillä. Olen kiitollinen tästä alustuksesta. Toivottavasti te olette Unkarissa seuraava ulkoministeri, kun poistut tästä tehtävästä, mutta aivan vakavasti ottaen totta kai tämä on sellainen rooli, joka on meille tärkeä, mutta Bratislava ja Budapest reitillä, joten erittäin tärkeä meille, erinomainen näkemys ja yhteenveto siitä, mitä ollaan tehty, joten minä kysyisin, miten te neuvoisitte seuraajanne? Miten voitaisiin kehittää edelleenkin ja miten voidaan saavuttaa nämä tavoitteet, joita on tiimillä uskon, että tässä on valtavia mahdollisuuksia. Nyt kriisi on meneillään ja kriisi asettaa tiettyjä haasteita, miten asiat voidaan hoitaa toisin. Ja minä tulen perheestä. Meillä oli siellä rautatieläisiä perheessäkin. Miten voidaan tehdä enemmän, koska teillä on ammatillista kokemusta hankkeesta 17. Kovasti kiitoksia eh, sitoumuksestanne ja työstänne ja varmasti eh, jatkossa eh, on vähän erityyppistä. Meidän täytyy varmistua myös siitä, että jatkossakin on hyvä tiimi. Kiitoksia ja herra Kramer. Ja, ich bedanke mich paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Me olemme jo tehneet pitkään työtä yhdessä, herra Balas. Meillä on konkreettisia kysymyksiä. Minä jo esitin usein kysymyksen eh, Stuttgartin asema, sitä yhteisrahoitetaan Euroopan unionin taholta. Te sanoitte aina, että asema on kaupungin eh, tai alueellinen, paikallinen projekti, rahaa ei tule, mutta nyt sitten komissio kuitenkin on ristiriitaisesti todennut, että jotenkin rahaa on virrannut tuolle rautatieasemalle. Sanon kuitenkin tähän, että tämä uusi rautatieasema Eh, on puo, ainoastaan puoleksi niin tehokas kuin tässä olemassa. Se ei vastaa eurooppalaisia normeja myöskään ja se on vaarallinen. Onko teillä jotakin mielipidettä siitä, että miten, miksi tämä kuitenkin hyväksyttiin? Sitten toinen asia, tässä Stuttgart on myöskin mukana. Minun piti useaan otteeseen kysyä komissiolta ennen kuin se vahvisti, että sitä Ulmiin johtava osuus Äh, josta tulee yli kaksi kertaa kalliimpi kuin alkuperäinen suunnitelma. Se ei ole kuitenkaan valmis, paljon voi vielä kehitystä tapahtua. Että se on jyrkempi kuin Geislingenin osuus ja syy tälle rakennukselle oli, että Pariisi Bratislava on myöskin soveltuva rahtiliikennelle. No tämä Geislingerin osuus ei ollut äh, soveltuvaa ja tämä uusi äh, vielä vähemmän ja se maksoi kolme miljoonaa euroa ja koska 70 prosenttia ihmisistä lähtee Stuttgartissa pois, niin tämä uusi Pariisi-Bratislava on taloudellinen ainoastaan silloin, jos se soveltuu myöskin rahtiliikenteelle, ja näin ei nyt ole. Onko tässä jotakin seurauksia? Keskustellaanko tästä? Koska koko tämä käytävä on aivan järjetön siinä tapauksessa. No mikä sitten on hyvä Stuttgartin osalta on tämä yhteys Viiniin keskusrautatieaseman kautta ja siellä myöskin tilanne etenee. Kysymykseni kuuluukin, onko selvää, koska käytiin pitkää keskustelua siitä, mikä linja vie Bratislavaan Viinistä Viinin lentokentän kautta. Onko nyt selvää, onko totta, että se otetaan käyttöön jo ensi vuonna ja että se on sit, sitten saada myöskin suora yhteys keskuslautatieasemalta lentokentälle, koska tämä oli hyvin ristiriitainen pitkään ja olisi hienoa, jos voisitte vastata tähän myönteisesti. Kiitos. Maisner. Kiitoksia, rouva Maisner. Kiitän. Niin paljon kiitoksia. Niin herra Balas, myöskin minun puoleltani sydämestä kiitokset alustuksesta. Ne minun kysymykseni ovat lyhyempiä ja ehkä myöskin helppoja vastata. Ensinnäkin TNTn kohdalla totesimme, että me haluamme, että Eurooppa on vain rakennustyömaita, vaan että kaikki myöskin valmistuu. Täällä joka paikassa sanotaan, että 2020 mennessä pitäisi valmistua. No te ette sitten kyllä ole enää vastuussa ja paikalla, mutta uskotteko, että tuosta aikarajasta voidaan pitää kiinni? Sitten toinen, koska tässä nyt erittäin paljon puhutaan myöskin rajat ylittävistä äh, linjoista, koska jäsenvaltiot eivät välttämättä halua kustantaa näitä ja tässä nyt on kaksi aihepiiriä, joihin tämä liittyy. Ensimmäinen liittyy Strasburiin ja toinen Bratislavaan, eli yhteys Slovakiaan. Onko siellä niin, että jäsenvaltioiden rahoitus on taattu ja että se ei sitten kaadu koko hanke tuohon rahoituskysymykseen? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Äh, Ravas. darf ich mit den äh, zwei Haluaisin nyt aloittaa kahden viimeisen kysymyksen tai kysymyssarjan vastaamisella. Stuttgartin rautatieasema. Koordinaattorit tekevät ehdotuksia ja sitten tehdään päätöksiä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä. No loppujen lopuksi tämä oli kyllä käsittääkseni hyvä ratkaisu. Ei tämä ollut koskaan niin tiukka kuin ensimmäinen kantani, mutta koko linjan kehityksensä vaikutti myönteisesti. No sitten tuo tehokkuus liittyen kyseiseen asemaan. Siitä on käyty keskustelua ja siellä puhuttiin kaksinkertaisesta tehokkuudesta. Minä kyllä hiukan epäilen sitä, mutta voin tässä viitata äh, Stuttgartin liikennetieteelliseen äh, yhteisen tekemään tutkimukseen, jossa puhuttiin noin plus 30 prosentin tehokkuuden kasvusta. Tämä on myöskin metodologinen kysymys. Miten arvioimme tätä toimintatehokkuutta millaisia kapasiteetteja tässä nyt otetaan huomioon. Olen itsekin erittäin kiinnostunut tästä myöskin laajemmassa mittakaavassa ja myöhemmin, vaikka en henkilökohtaisesti siitä tulekaan olemaan vastuussa. Wendlingen Ulm ilman rahtiliikennettä tuolla osuudella ei ole samaa arvoa kuin rahtiliikenteen kanssa. Voin vain toivoa, että jos kyseinen osuus on osa Rein tonavaa osuutta, niin Euroopan komission puolelta me sitten myöskin käsittelemme tätä asiaa, eli että kyseinen linja saadaan myöskin rahtiliikenteelle sopivaksi. Viin, kyllä, minäkin ihailen tätä läpikulkuasemaa ja sen hyvää kehitystä. Kaksi naapurivaltiota, Slovakia ja Itävalta, eivät ole vielä tehneet lopullista päätöstä tästä osuudesta. Alun perin oli kolme vaihtoehtoa. Hyvin todennäköisesti pohjoisin vaihtoehto toteutetaan. Mutta kuten sanottu, meidän täytyy vielä odottaa strategista tutkimusta, joka tehdään Slovakiassa. Tämänhetkisen liikenneministerin kanssa olen käynyt keskustelua asiasta ja sitten voidaan tehdä lopullinen päätös siitä, halutaanko rakentaa tunneli Tonavan alitse. En usko siihen, vaan tuollainen nopea raitioliikenne ja näin sitten yhteys Viinin ja Bratislavan välillä kahden päärautatieaseman ja Svehatin ja Bratislavan lentokenttien välillä sitten tullaan toteuttamaan. No mikä sitten valmistuu vuoteen 2020 mennessä ja mikä ei? Arkistoissani vuodesta 2005 lähtien minulla on tärkeä asiakirja, jonka neljä liikenneministeriä ovat allekirjoittaneet. Ja siinä tavoite päivämäärä on ollut 2016, jolloin koko osuus saadaan päätökseen. Ja pitkäaikaisten hankkeiden kohdalla tällaisia unelmia on, ja usein kaikkea ei kuitenkaan voida toteuttaa. Nyt meillä on koko joukko, meillä on tämä osuus, me olemme jakaneet sen 22 alaosuuteen ja minulla on nuo tavoite päivämäärät olemassa jokaiselle osuudelle. Uskon, että 2020 on sellainen ajankohta, jolloin suurin osa saadaan käyttöön. Todellakin toivon tätä. No sitten rajat ylittävät osuudet. No ehkä Euroopan unioni voi tässä auttaa. Hyvä esimerkki oli Keelin silta. Se, että myöskin saat, saatiin lisämotivaatiota Euroopasta ja sen, tämän motivaation avulla voisimme tai saatoimme ö, kaksi jäsenvaltiota sellaisen tilanne, että tuo silta rakennettiin. No Bratislavan kohdalla sanoin, että tässä ei ole mitään poliittista eh, tausta eikä mitään rahoituksellisia, rahoituksellisia ongelmia, vaan tuo tekninen puoli eli päätöksentekopuoli on tässä kyseessä. First question of eh, Mrs. Palaamme Rava Gurman ensimmäiseen kysymykseen. Kiitos siitä. Mitä neuvoja antaisin seuraajalleni? PP17 tullaan yhdistämään tähän äh, Rein Tonava PP17 käytävään, joka kulkee Mustallemerelle asti. Siinä on joukko reittejä, ei vain yksi. Mukaan lukien kaksi vanhaa jäsenvaltaa, Saksa ja Itävalta, ja enemmistö suhteellisen uusia jäsenvaltioita, jos voi sanoa kymmenen vuoden jäsenyyden jälkeen ensi vuonna. Tsekki, Slovakia, Hungary, Romania ja Bulgaria. Tässä on Euroopan ydin erittäin teollistunut ja uudet markkinat ja uudet jäsenmaat kohti mustaa merta. Uh koska en vanhana koordinaattorina voi toimia oman jäsenvaltioni palveluksessa. Tarjan kuitenkin tässä kolme neuvoa. Ensinnäkin on vaihtoehtojen arviointi. Ensimmäinen syvä vaikutelmani oli kaikella kunnioituksella läheisyysperiaatetta kohtaan ja päätöksentekoa kohtaan, kun minä ensin kävin Stuttgartissa 2005 ja näin tämän erittäin vaikuttavan muutossuunnitelman, jolla tarvitsisi muuttaa monia asioita vanhan rautatieaseman ympärillä. Ja sitten erittäin teknisen kysymyksen saksalaiselle vastapuolelle. Mitä vaihtoehtoja olette käsitelleet? Kai ne alternatiiveja. Ei ole vaihtoehtoa. Minun oli pakko hyväksyä tuo vastaus. Mutta politiikassa niin kuin teknisessä kysymyksessä, aina on vaihtoehto. Ainakin yksi, useampiakin. En ole koskaan piilotellut tätä kantaa, jonka nyt esittelen tälle laajemmalle yleisölle. Tämän ensimmäinen viesti Rova Gurmai on vaihtoehdot joka tapauksessa. Sitten toiseksi perusteelliset kustannusarviot voisin viitata useampaan rataosuuteen, mukaan lukien Stuttgart 21 suunnitelma. Jos kustannukset eivät ole kuunaan pienentyneet, eivät ovat aina kasvaneet. Ja sitten on tuo kipupiste, jossa julkinen toki saattaa muuttua. Sitä ei koskaan tiedä, koska ja missä tämä päätti myös Stuttgart 25, kun tultiin 5 miljardiin, ihmiset sanovat, että ei tuohon hintaan. Tuo on toinen viestini ja kolmas on jatkuva riskinarviointi, mukaan lukien julkinen tuki. Älkää koskaan uskota, että olette voiton puolella, turvallisella vesillä tällaisessa projektissa. Tehkää tämä arvio joka vuosi. Tämä liittyy kaikki kaikkiin multimodaalikäytäviin. Kiitoksia kovasti, herra Vaas. Kiitoksia tekemästänne työstä ja jos nyt voisin pyytää herra Sekkiä tulemaan tänne ja annan hänelle puheenvuoron. Herra Sekki on tietenkin koordinaattorina TNT-koordinaattorina PP3 ja 9. Siellä on mukana meidän suosikkihankkeitamme parlamentissa Perpignan. Niin, anteeksi, PP 19, 3 ja 19. Mutta edelleen Figueras Perpignan Elin, olkaapa hyvä. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Oikein mukava olla täällä valiokunnassa vuotuisessa tapaamisessa. Se on mielestäni erittäin tärkeää, koska tämä on sellainen hetki, jolloin voimme yrittää arvioida tilannetta avoimia kysymyksiä ja pyrimme löytämään myös uutta edistystä. Tämä on myös hyvin erityinen tilanne, koska loppujen lopuksi me olemme tunnistamassa näitä prioriteettihankkeitamme ajatellen rautatieverkkoa, joka tässä katsotaan äh, niitä käytäviä, jotka liittyvät myös uusiin sääntöihin, joita hyväksyttiin pari päivää sitten parlamentissa. Me olemme kiitollisia parlamentille sitoutumisesta ja siitä, että jatkuvasti yritetään saada muotoiltua tätä puitteistoamme. Pyrin siis tänään antamaan teille lyhyen katsauksen tässä pari kalvoa siitä, missä mennään ja mitkä ovat nykyongelmamme. Ja totta kai mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia on, tai sitten kuuntelen kommentteja, jos niitä on. Me puhumme tässä eh, prioriteettihankkeesta numero kolme, joka näkyy lähinnä tässä kalvolla punaisena. Siinä mennään Ranskan, Espanjan, Portugalin kautta. Ja sitten 19 hanke. Ja eh, siinä eh, yhteentoimivuus koko Iberian niemimaalla. Se on sidoksissa tähän. Täällä näette Pyreneiden eh, keskivaiheella Figuerasin PP16 se ei koske ainoastaan pyreneiden ylitystä, vaan mm, mutta myös linjaa Etelä-Espanjaan. Ja se olikin aivan viime aikoihin saakka osa mm, siitä alueesta, johon minun nimenomaan piti kiinnittää huomiota. Ja siinä varmisteltiin maaperää tuleville kehityksille. Siellä näkyy sinisiä tähtiäkin, jos tässä kalvolla siellä on olennaisimmat edistyskohdat tähdillä merkattuna ja sitten vasemmalla Tuurin ja bordon välinen nopea yhteys. Ja sitten Atlantin puolella Olin aivan äskettäin vierailulla näissä kohteissa ja olin hyvin vaikuttunut siitä, miten paljon siellä on päästy eteenpäin. Ja tämä siitä huolimatta, että edelleen on avoimena ongelmia, mutta lähestulkoon ne on jo ratkaistukin. Sitten Iberian osuus, se on menossa eteenpäin Estremadurassa, Kastijassa – siellä näkyy tuo pätkä, joka on vielä puuttuva. Siitä kommentteja. Ja sitten Välimeren puolella näkyy, että tilanne on hyvin tyydyttävä. nim Montpellier, Ranskan puolella, Tarragona, Valencia, Välimeren puolella – ja siinä Barcelona Figueras, jonka puheenjohtajakin mainitsi, ja rajat ylittävä yhteys. Ne ovat olleet jo usean vuoden ajan operatiivisia ja on ollut mahdollisuus käydäkin. Jos muistan oikein, niin sinne oli vierailu. Edelleenkin odotamme sitä, että tämä yhteys viedään päätökseen sataprosenttisesti ja saadaan toimimaan. Me odotamme sitä onnellista päivää, jolloin on mahdollista päästä Barcelonan TGV-junalla ja siitä eteenpäin. Tässä mennään edelleen eteenpäin, mutta edelleenkin on tiettyjä ongelmia, jotka pitää ratkaista. Sitten pääkohdat, joihin kiinnitetään huomiota PP3. Aivan ensinnäkin, mikä on tehokkain rahtireitti Atlantin osuudella. Tässä otetaan huomioon myös se, että yksi lähtökohta Portugalin satamista on Algeciras sitten täytyy miettiä, miten tästä yhteydestä saadaan hyvin tehokas ja hyödyllinen tätä tarkoitusta varten. Ja edelleenkin erittäin tärkeä huomio siinä, että täydennetään puuttuva linkki Evorakaja osuudella ja tästä neuvotteluja 2014-2020 alueella se on osana kohesiopolitiikkaa. Varmasti ratkaisujakin on jo löydetty, mutta edelleenkin täytyy odottaa, että edistystä tapahtuu käytännössä. Täällä on sinisellä laitettu sellainen alue, jossa tarvitaan yhteys Espanjan ja Portugalin välillä, sen pitää olla todella tehokas ja meidän pitää löytää ratkaisu myös tähän kysymykseen parin vuoden sisään 2015 mennessä viimeistään. Ja sitten toinen huomiomme kiinnittävä kohta on Välimeren käytävä. Siinä siellä mennään tätä Siinä raidevälikysymys on hyvin olennainen ja siinä kyse on nimenomaan tästä Välimeren käytävästä. Edelleenkin on muutamia ongelmia, jotka pitäisi ratkaista siltä osin. Ja ennen kaikkea kaikista olennaisen kysymys, miten puututaan siihen, että yhteentoimivuutta ei ole kaikkialla – varsinkin Montpellier-Perpignan osuudella se on merkattu vihreällä tuohon interoperability kysymysmerkin viereen. Ja tällä tavoin ö, ei voida täysin käyttää hyväksi tätä aluetta ja yhteyttä Barcelonasta Ranskan rajalle. Ja sitten aivan nopeasti kysymyksiin, jotka liittyvät lähitulevaisuuteen. Näistä on tulossa kaksi käytävää, uudessa Atlantin käytävä ja sitten osa Välimeren käytävää. Se on vihreällä merkattu. Kaikki näkökohdat varmasti tunnette. Ja aivan käytännössä, aivan kuten sanoinkin, PP3, PP19 otetaan mukaan näihin kahteen uuteen käytävään. Niillä on yhteinenkin osuus, se näkyy tuolla kartalla Madridin ja Etelä-Espanjan Algeciirasin välillä. Ja sitten yhteys Atlantilta Välimerelle. Välimeren käytävä on kaikista tärkein. Se on yhteys Etelä-Eurooppaan ja siinä on yhteys neljään pohjois eteläyhteyteen Reinin alueelle, Skandinaviaan ja Itämerelle ja sitten itäkäytävään. Eli sillä on merkittävä rooli, kun se yhdistää Etelä-Euroopan läntiseen Eurooppaan ja e, itä myös Ukrainassa ja myös pohjois-etelä-yhteys. Sitten Atlantin yhteys, e, se on Atlantin yhteys aina Le Havrin asti Algecirsista ja siinä e, on yhteys Beneluxin kautta ja tällä tavoin päästään PP17 yhteyksiin. Siitähän puhuttiin juuri muutama hetki sitten. Tämä on siis Pariisi, Strasbourg yhteys ja siitä eteenpäin Saksaan jonkun ajan päästä. Olennaista näissä käytävissä, niin olennaista käytävissä on meriyhteys, eli se on todellakin monimuoto, muotoinen liikenne. Varmasti tunnette nämä yhteydet. Voisin päättää oikeastaan osuuteni tähän, koska varmasti muilla on vielä sanottavaa ja kirjallinen raportti tulee. Kiitoksia Ajalla Sender, sitten herra Rike. Gracias, presidente. Sí. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluan kiittää, kiittää herra Sekkiä hänen tekemästään työstä ja hänen valmisteluistaan tässä, tässä asiassa, joka liittyy näihin käytäviin. Haluaisin kiittää siitä, että hän on valtuutuksen ottanut huomioon. Hän on esitellyt myös yhteydet näissä lisäyksissä tai lisäyhteyksissä, joita näihin käytäviin tulee. Ja se pitää ottaa huomioon ja viedä käytäntöön myös siinä vaiheessa sitten, kun nämä yhteydet on saatu kuntoon. Haluaisin kysyä, mitä tulee Välimeren käytävään. Te puhuitte tässä aivan selvästi, mutta edelleenkin Montpellierin ja Narbonnin välillä on ongelma. Se ei ole ihan pelkästään ongelma, koska tässä ollaan viemässä aikaisempia PPtä päätökseen. Tämä on myös kansallisella tasolla ongelma. Haluaisimme nähdä hiukan aikatauluja tässä, koska uskon, että tässä tulee ei pelkästään täytäntöönpano-ongelma, eurooppalaisissa verkoissa, vaan myös kansallisella tasolla saattaa tulla ongelma. Ja sitten kolmas ratayhteys Barcelona ja Valencia ja siitä etelään päin. Tässä millä tavoin voidaan tämä kolmas raide, joka on hyvin mielenkiintoinen ratkaisu ja tällä tavoin voidaan ehkä painostaa Millä tavoin nämä on otettu huomioon ja miten se näkyy tulevaisuudessa sitten? Ja sitten Atlantin puolella minä olen aivan samaa mieltä, olen tyytyväinen. Bordeaux, siinä oikein hyvä käytännön mahdollisuus. Mutta Portugalin osalta halusin kysyä vielä, huomasin tässä, että te sanoitte, että puuttuva pätkä Lissabon, Madrid ja sitten Salamanca ilmeisesti ehdotetaan Portugalista tätä vaihtoehtoa. Haluaisimme, haluaisimme miettiä myös ajatellen seuraavia koordinaattoreita. Voidaanko tehdä paremmin töitä tämän uuden asetuksen puitteissa, joka on hyväksytty? Herra Rike, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys, joka on otettu esille. Onko teillä ennustetta Perpignan Montpellier välin suhteen? Sähtää ongelmia. Ää, ää, niin Montpellier on hyvällä radalla onko tällä nosteita Varda Bayon tai Varda Paskimaa yhteydestä? Onko teillä ollut mahdollisuutta keskustella siitä? Onko teillä käsitystä? Oliko järkevää välttää Bordeaux Toulouse ja pikemmin kuin Bordeaux Espanja? Tässä oli monenlaista mieltä kansallisten näkökulmasta, samoin kuin Euroopan käytävien suhteen. Onko teillä käsitystä tästä Bornebajon vuonna Paskimaa puuttuvasta rajasta ja sitten Tuluusin suhteen? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Sekille alustuksesta ja kiitoksia tästä vuosikertomuksesta, jonka hän on laittanut meille aivan konkreettisesti eh, tässä kertomuksessa puhutaan Atlantin puolen hankkeesta ja tässä kertomuksessa otetaan esiin ongelma, jonka me olemme ottaneet esiin jo usean otteeseen poliittisena eh, ryhmänä myös suhteissamme Ranskan osapuoleen. Tässä on hyvin tärkeä näkökohta. Bergaran yhteys, jonka avulla saadaan eteenpäin kaikki siitä, kaikki eteenpäin, mitä on saatu jo Atlantin puolella aikaan. Ajattelen yhteyttä Ranskaan. Minkälaisia ratkaisuja teillä on? Te tunnette näitä eri toimielinten edustajia. minkälaisia vaihtoehtoja nyt on, kun Espanjan hallituksen ja pääministerin osalta teidän lisäkseen ei ole löytynyt mitään vastauksia ja me haluamme myös objektiivista tietoa. Ei myöskään Espanjan hallitus ei ole välttämättä sitoutunut riittävästi tähän hankkeeseen. Ja sitten toisaalta täällä kuvassa näkyy punaisella nämä kaksi rajaosuutta ja haluaisin kysyä, tässä eri osapuolet ovat paljon yhteyksiä ja yhteyksissä ja miten tämä prioriteettihankkeet otetaan huomioon. Mehän hyväksymme tämän viime viikolla. Miten tätä otetaan huomioon ja miten nämä muut toimielimet voisivat yhdessä vakuuttaa jäsenvaltioita siitä, että sellaiset varat, jotka menevät prioriteettihankkeisiin, niiden avulla saadaan aikaan yhteyksiä ja sitten pääsemme eroon näistä rajoista, joita edelleenkin on. Ja jatkossakin niitä varmasti tulee olemaan. Thank you very much. Kiitoksia Aivan lyhyesti omasta puolestani viitaten siihen, miten nämä edelliset puhujat puhuivat, että täällä on tietty ongelma, kun katsotaan kansallista näkökulmaa, varsinkin ranskalaisia, ja miten he tulevat näihin käytäviin. On todella hienoa, että voimme mennä Figuerasista Perpignaniin, sehän on hienoa, mutta se ei kyllä tarkoita mitään, jos Montpellierin ja Perpignanin väli ei ole kunnossa. Ja eh, minua huolestuttaa tämä, eh, koska minä pidän kovasti Perpignanista. Herra Sekki, olkaa hyvä. Well, uh... no, kiitoksia kysymyksestä. Aloittaisin viimeisestä. kysymyksestä, jonka muutkin ovat esittäneet. Pieni, mutta tärkeä. Olen täysin Bellin kanssa liittyä Euroopan varojen parhaaseen mahdolliseen käyttöön mukaan lukien kannustimet. Pyrkisemme ohjaamaan päätöksiä oikeaan suuntaan. Meistä projektimme ovat yhteensopivia eurooppalaisen lisäarvon kanssa. Meidän pitää parantaa kuitenkin. Mitä tulee Perpignan Figueras yhteyteen? Ratkaiseva kysymys on yhteiskäyttö Ranskassa, erityisesti Perpignan Montpellier välillä ongelmia. Ennen ratkaisemiseen tarvitaan aikaa. Mutta tähän voidaan löytää myös siirtymäkauden ratkaisua, jos niin sanotaan. Tiedän, että Ranskan ja Espanjan puolella sen parissa työskennellään. Minusta vähän oloa kertoa teille, että minun on vaikea muodostaa selkeää kestystä päivästä, jolloin säännöllinen palvelu ja, ja suora palvelu ilman veturivaihtoa, junavaihtoa, ottaa sen käyttöön. Tämän aloittaa, koska näitä päivämääriä julkistetaan ja peruutetaan ja julkistetaan ja peruutetaan. Viimeisimmän teki italialainen rautateiden lehdistötoimisto. viittasi joulukuuhun 2015. että sitten espanjalaiset sanoivat, että he eivät tiedä yhtään mistä on kysymys. Tämä on vähän hassua. Meidän täytyy luultavasti löytää kenellä painaa lisää, kenellä painaa lisää paineita tällaisissa tilanteissa. Tämä voisi olla esimerkki tuleville samanlaisille tilanteille. On no, hankalaa, kun paljon rahaa panna tällaisiin projekteihin. Tässä mukana yksityisiä osapuolia. Ja nämä yksityiset osapuolet, niiden vaarana on isot riskit, jos täytäntöönpano ei etene suunnitelmien mukaan. Hallituksessa varojen niukkuuden vuoksi me panostamme yhä enemmän julkisen sektorin ja yksityissektorin kumppanuuteen kumppanuuksiin täytyy olla selkeitä merkkejä. Että kun tällainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus luodaan, meidän täytyy saada se operationalisoitua mahdollisimman parhainta, parhaimmalla tavalla. Ajatelkaa, että jos tätä tapahtuu tärkeimmälle PPPlle, Tour Bordeaux-yhteydelle. Mutta en nyt halua puhua tästä tällä hetkellä. Tämä voi sanoa. Pyrimme löytämään keinoja, jotta saisimme lisättyä painetta hallituksille ja järjestelmille. Tuo sanottua, niin vastaisin pari muuhun kysymykseen. Tämä keskeinen ylityspaikka. Se ei ole tässä ydinverkossa, vaan tässä kattavammassa verkossa, koska on vaikea kuvitella, että se valmistus 2030, ehkä 2050 horisontissa. Vaikka se ei saa varoja töitä varten, se saa varoja suunnitteluun ja varoja kohdennettu. Niitä voisi ehkä käyttää tehokkaammin ja nopeammin. Mutta kiinnostusta on. Totta kai aika horisontit vaihtelevat. Jollakin se on 10, jollakin 20. Jossakin tapauksessa tulevat sukupolvet hoitavat asian. Tuon sanottuani loikkaan toiselle puolelle, Atlantin puolelle, ja siirryn Rava Bilbaon kysymykseen, joka liittyy mielipiteeseeni Ranskan hallituksen asenteeseen – Tiedätte, että tässä on tällainen komission Mobility 21, tällainen, jolla oli yleinen näkemys Ranskan nopeista yhteyksistä. Tiedätte, ministeri Kuvia sanoi, että yhteys Espanjan kanssa Bordeaux-Andai yhteys ja sitten Tuluusista tämä välimereltä Atlantille ovat vielä kovassa. Ranskan hallitus haluaa vielä edetä tällä linjalla. Ehkä vähän hidastaen laitosongelmien vuoksi. Pyrkiä al- aloittamaan Bordeaux Endaye linjasta, joka parissa voi tehdä paljon työtä. Ranskan hallitus ilmoitti, että 23 vuoden poitteissa 2018 mennessä RTMS-järjest tulee olemaan täysin käytössä Ranskan verkostossa, joka on tärkeä panos. On merkkejä, että se tapahtui aikaisemminkin. ja parannuksen, joskin väliaikaisen odottaa uusia linjoja. Aikomus yhdistää nämä verkostot on, mutta viimeisen vierailun aikana sain selkeitä merkkejä, että, että nyt ongelmaa tutkitaan ja ratkaisu löytyy. Otan huomioon erityisesti se, että 2018 paskiverkosta sa- saadaan loppuun ja se vie, menee rajalle ja sitten myöskin äh, kiinnostavampi San Sebastianin ohitusranta ja Tour Bordeaux myös 2018 valmistuu. Ja halutaan tietysti käyttää verkkoa mahdollisimman hyvin. Sitten tämä ruuhkaisuus. Sitä esiintyy nyt maaliikenteessä, mikä on selkeä merkki, miten kiireellistä on luoda tehokkaan, tehokkaas rautatierahtijärjestelmä, joka aikoinaan ajan myötä taas luo ruuhkaa. Ja sitten me palaamme tähän perinteiseen keskeiseen rajatylityskysymykseen. tämä sanottua käytän suurimman osan kysymyksistä läpi. Kaksi loppusanaa puheenjohtajas käy. Mitä tulee eh, Portugalin, Espanjan ja Ranskan yhteistyöhön tenttipäivien aikana olin oikein iloinen, kun näin tällainen sitoumusta ilmentävää julkilausumaa allekirjoittajaliittojen kauppakäytävää, Niin siellä oli läsnä kolme kauppaministeriä. Meillä on allekirjoitettu asiakirja. Se oli minkään sanomalehti julkilausuma. Se sitoo hallituksia. Toinen ja viimeinen huomio. Rahoitusongelmat. kun se vaihe alkaa, me tulemme säilyttämään myös tämän rinnakkaisen sitoumuksen ymmärtääksemme paremmin ongelmien rahoitusulotteet, ulottuvuudet. Onko paremmin hyödyntää yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, uusia välineitä, myöskin projektijoukkolainoja, mitä uusia ideoita voi tulla – Meillä oli myös mahdollisuus tänä vuonna käydä keskustelua joidenkin hallitusten ja yksityisten toimintojen kanssa näistä kysymyksissä Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja muissa maissa. Jatkamme sitä, tarvitaanko jotain ratkaisuja. resurssien löytämiseksi. Kiitoksia. Kiitos herra Seki. Ja ilmeisesti nyt seuraava puhuja on myöhässä, joten pyytäisinkin, että äh, Karel Vink tulee puhumaan ERT, äh, RTMSstä. Olkaapa hyvä, Karel Vink. Suunnilleen aikataulussa. Nyt on helppo pitää aikatauluja koordinaattoreissa, mutta olkaapas hyvä. We'll try to uh, respect. Verkon, että tämän aikataulua, mitä ERTMS on tulee, vaan sanoa, että tänä vuonna olen optimistisempi, positiivisempi edistyksen suhteen kuin viime vuonna. Täällä on kaksi standardia, 203D, joka oli vuonna 2003, ja sitten tämä baseline 3, joka on tämä pää, joka valmistui 2012. Toinen merkittävä parantuminen tilanteessa RTMS suhteen on Saksan asenne ja päätökset, joka on täysin vakuuttunut, että ERTS on ja läpäinen valvontajärjestelmä Euroopalle. Mitä tulee yhteiskäytettävyyteen, ja olen puhunut muiden koordinaattorien kanssa yhteiskäytettävyyden suhteen, on kolme ehtoa. Ensinnäkin meidän on poistettava pullonkaulat infrastruktuurista. Toisekseen järjestelmässä pitää ottaa standardina käyttöön. Ja kolmanneksi pitää harmonisoida NSA kansalliset turvallisuussäännöt. Tämän päivän tilanne ja painetaan tulla pitämään puheenjohtaja aikataulusta kiinni ja puhun muutamasta otsakkeesta, muutamasta teemasta, johon ryhmä toimii lähiaikoina. Painotan, että ehkä pitää ehkä unohtaa ERTMS tässä yhteydessä vaan ja puhua tässä valiokunnassa ja komission suhteen yhteiskäytettävyydestä. Meidän täytyy tehdä järjestelmästä yhteiskäytettävä ja standardin suhteen me hyväksymme minimimuutokset. koska järjestelmän monimutkaistaminen tekee testaamisen vaikeammaksi ja turvallisuuden alhaisemmaksi. Me tulemme tarkastelemaan erityisesti rajat ylittäviä yhteyksiä. Me lähdemme sitä, että jos otamme rajat ylittävät yhteydet projekteina yksi toisensa jälkeen, tarkastelemme 20 ja uskaltaisin sanoa 10 rajat ylittävää yhteyttä rautatiesektorilla operaattoreiden, laitevalmistajien ja turvallisuusaitojen suhteen. No, sitten olemme ratkaista 80 90 prosenttia yhteiskäytöstä, eli tarkastelemme räätyydyttäviä kohtia. Ja minusta tämä ratkaisee 80 prosenttia yhteiskäytettävissä ongelmista, mitä meillä vielä on. Toiseksi kiinnitämme huomiota siihen, että vahvistamme e RTMS käytönottoa. Äh, meillä oli ensiksi eurooppalainen käytönottosuunnitelma. Me tiedämme, että joillakin jotkut jäsenmaat ovat jälkijunassa käyttöönottosuunnitelman suhteen. Meillä on joitakin kannustimia, jotta RTMSn käyttöönotto kiihtyisi. Kolmanneksi standardointi. Tämä on ollut tarkempia huolenaiheita. Me pyrimme saada vain kaikki vetureihin tämä baseline 3 RTMS-järjestelmä, joka on erittäin joustava, ja saa myöskin vanhempien järjestelmien kanssa yhteensopiva, kun erä saa eroppaana datatievirrasta saa tämän baseline 3 standardi valmiiksi, niin ajamme sitä kaikkialle. Se on se otettava järjestelmä ja Kolmeksi pyytäisin parlamenttia kirjoittamaan huomiota Eurooppaan ra- rautatieviraston Laurin neljännessä rautatiepaketissa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta ERTMSn käytännötä tai yhteiskäytettävyysohjelma saadaan toimimaan niin kuin pitäisi. Viidenneksi. Tässä kysymys tämä viestintäjärjestelmä. E RTMS liittyy ETS, joka on merkinanto ja nopeuden valvonta ja sitten viestintäjärjestelmä. Ja me tiedämme, että nykyinen oleva järjestelmä saattaa 2022-2025 muuttua vanhentuneeksi. Me mietimme, mikä tuli se tilanne. Yksi periaate tässä on, erotamme ETSSn viestintäjärjestelmän signaaleista. Perusjärjestelmä TCS, e jota on kehitetty baseline 3 pohjalta, etenee minkä tahansa kommunikaatiojärjestelmän pohjalta, mikä startataan käyttöön. Niin sitten painottaisin, että järjestelmä, joka on nyt kehitetty, on yhä tunnist, paremmin tunnustettu maailmassa tärkeimpänä turvallisuuslaite, ja napaidenvalvontajärjestelmänä ja me tuemme järjestelmää ja paino, pistämme vauhtia siihen, niin tämä järjestelmä hyväksytään maailmanlaajuisesti ja täytäntöön otetaan ja teknologisesti Euroopan johtajuuden kannalta se on erittäin tärkeä juttu. Jos nuo palikat otetaan, ja meillä on ensi vuoden ohjelma, ja tämä antaa merkittävän panokseen yhteiskäytettävyydelle. Jos minä jonkun viestin jättäisin teille tästä päivästä lähtien, se on yhteiskäytettävyys. Se on villakorren ydin. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Vink. Sitten edustaja Ajala Zender. Si, eh, gracias, presidente. Si. Mm. Niin, paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Vinkkiä tästä erittäin selkeäsanaisesta esityksestä ja myöskin eh, siitä, että hän sanoi aivan selvästi, millaisia ongelmia ERTMS liittyy. Mehän käsittelemme tässä rautatiepakettia ja käsittelemme myöskin tätä yhteen toimivuutta ja eh, aina kohtaamme ongelmia, joista juuri äsken puhuitte. Esimerkiksi se, että jäsenvaltiolla on vaikeuksia hyväksyä jotakin mistä on tehty päätöksiä Euroopan unionin tasolla. Ja nyt esittäisin kysymyksen. Te ehdotatte nyt, että kaikki veturit sopeutettaisiin yhteen yhtenäiseen järjestelmään. Otettaisiin tämän järjestelmän piiriin. E, että Mm, tämä baseline 3 olisi se, mitä käytettäisiin niiden kohdalla. Mutta miltä tämä nyt äh, sitten näyttää äh, näiden tuottajien kohdalla, jos tämä tulee kalliimmaksi? Tämä nyt ei ehkä ole hyvä merkki, jos tämä on sitten kalliimpaa. Edustaja Bilbao. Sí, muchísimas eh, gracias por todas las explicaciones. Está... Paljon kiitoksia näistä selvennyksistä. Tämä on erittäin intensiivistä työtä, mitä on tehty tämän asian parissa. Kysehän on myöskin näistä rautatiepaketista ja myöskin äänestystuloksista. Me olemme käsitelleet yhteen toimivuutta ja myöskin aikarajoja ja myöskin kompromisseja saimme aikaiseksi. Mielestäni olisi nyt hyvä, jos te nyt ensin kertoisitte oman mielipiteenne siitä, millainen rooli pitäisi tuolla rautatievirastolla olla ja millainen sen roolin tulisi olla tai millaisia suhteita sillä tulisi olla kansallisiin virastoihin. Onko kansallisten virastojen nyt tarkoitus nämä toimivaltuudet siirtää ja millaiset siirtymäkausisäännöt ovat, eli millaisen tulisi kansallisten virastojen roolin olla koko prosessin loppuun saattamiseksi, koska kyseessä on tärkeä järjestelmä ja mielestäni me olemme joitakin tärkeitä edistysalkeita jo ottaneet, mutta monet vielä puuttuvat. Kiitoksia edustaja Meissner. Aivan lyhyt kysymys. Herra Vink, minä kuuntelin ilolla, kun totesitte, että ERTMS ei ole Saksassakaan enää ongelma, koska tähän mennessä ihmiset olivat aika kyllästyneitä siihen. Sitä kritisoitiin myöskin kovasti. Onko tämä ongelma nyt todellakin poistettu ja onko jossakin muualla samankaltaisia ongelmia, koska mehän haluamme, että ERTMS otetaan kaikkialla käyttöön. Rike. Herra Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vain yksi kysymys. Haluaisin, että herra Vinke puhuu vähän yksityiskohtaisemmin niistä ongelmista, jotka liittyvät ö, yhteysjärjestelmiin ja ERTSn kehittämiseen. Mikä nykytilanne on? Voisiko hän kertoa hiukan yksityiskohtaisemmin näistä? Ajatellen myös tulevaisuuden kysymyksiä. Thank you very much. And just briefly from... Kiitoksia aivan lyhyesti. Minä muistan kyllä hyvin ne synkät päivät, jolloin ERTMS yritettiin saada jäsenvaltioissa hyväksyttyä ja olen samaa mieltä minäkin rouva Meissnerin kannanotosta. Nyt siellä on vihreää valoa näytetty enemmänkin, näytetty enemmänkin kuin punaista. Onko edelleen on sellaisia maita ilmeisesti, joissa on vaikea saada asioita eteenpäin. Ajattelen tässä omaa maatani, niin mikä tilanne on yhdistyneen kuningaskunnan osalta ERTMS. Ja sitten äh, neljäs äh, rautatiepaketti. Me olemme tietoisia siitä, miten tärkeä, tärkeä tämä on. Jotkut ovat sitä mieltä, että kyseessä on kaikista tärkein osa. Meidän täytyy saada käyttöön ja käytäntöön myös yhteentoimivuus. Olkaapa hyvä nyt. I try to, uh... Minä yritän vastata näihin eri kysymyksiin, jotka on mainittu ensinnäkin, kun ajatellaan paik- paikalliskalustoa baseline kolmosen osalta, niin hyväksyisin, että kun nyt standardisoidaan mahdollisimman paljon baseline kolme paikan päällä, eli ensinnäkin me saamme tehokkaamman järjestelmän ja myöskin halvemman järjestelmän. Tiedän, että on ongelma, varsinkin Espanjassa, koska Teillä on baseline 2, mikä se nyt sitten onkaan. Meidän täytyy löytää, jos nyt teemme sen päätöksen, että baseline 3 otettaisiin käyttöön näissä vetureissa, niin meidän täytyy katsoa, että miten tuo siirtymä tämänhetkisestä järjestelmästä baseline 3 järjestelmään olisi. Ainoa asia, mitä voin sanoa, on se, että olisi suuri etu, jos voisimme parannella tätä järjestelmää baseline 3, koska se on erittäin joustava ja se myöskin on yhteensopiva, eli voidaan käyttää infrastruktuurissa, joka on baseline 2 mukainen, niin kuin Espanjassa, ja myöskin baseline 3 infrastruktuurin mukaan, joten tämä suunnitelma ei ole vielä täysin kunnossa, mutta meillä on sellainen ajatus, että mikäli mahdollista, ja olen puhunut tästä teollisuuden edustajien kanssa, jos mahdollista, niin tämä olisi kaikkien etujen mukaista rautateiden teollisuuden ja myöskin kansallisten turvallisuusmääräyksien mukainen. No sitten kansalliset virastot ja rautatieviraston rooli. No mitä nyt neljännessä rautatiepaketissa todetaan, niin minkä, mistä te olette sopineet, niin meillä on hyviä periaatteita, mutta ongelma tulee olemaan se, että pitäisi nähdä, mikä on kansallisten turvallisuus virastojen ja Eran vastuu. Emme nyt voi sanoa, että Eran vastuussa koko eurooppalaisesta lupamenettelystä kaikissa maissa. Eli pitäisi olla jotakin täydentävyyttä kansallisten turvallisuusviranomaisten ja Eran välillä, mutta pitäisi olla selvä eh, se, mitä on ehdotettu näissä rautatiepaketissa, että viranomainen, kun pitäisi määritellä se, että miten asia tehdään ja kuka ottaa vastuun niin tämä on erän vastuulla. Heillä pitäisi olla jonkinnäköinen taso, kun ajatellaan kansallisia viranomaisia. Eli tässä vähennetään kansallisten viranomaisten roolia ja erän roolia sitten kasvatetaan. Millainen tasapaino sitten tulee olemaan, niin siitä tullaan käymään keskusteluja seuraavien kuukausien aikana. No sitten kysymys, mikä liittyy muihin maihin. Minun täytyy todeta, että olin erittäin tyytyväinen sen päätökseen, minkä Saksa teki. Ja kaikki, mitä olen kuullut, on ollut myönteistä. Siellä myöskin hyväksyttiin, että prioriteetti näiden käytävien osalta, varsinkin niiden osalta, joita tarkastelemme eurooppalaisen käytävän osalta, eli tämä Rein Alpit, eli Rotterdamista Saksaan kulkeva käytävä. He myöskin hyväksyivät tämän prioriteetin, joten minulla ei ole mitään valittamista Saksan kannan osalta. Päinvastoin meidän täytyy määritellä tai keskustella enemmän erästä asiasta, eli Saksan ministeriön tiiviimpi suhde on, meihin on sellainen asia, missä meidän pitäisi hiukan nopeuttaa asioita. Eli meillä on ongelmia saada Ranskan viranomaiset edistämään tätä ohjelmaa. Ja se on kyllä tässä ohjelmassa mukana. Ja nyt pitää kunnioittaa näitä aikatauluja. Ja tämä tulee olemaan tärkeimmistä asioista, joista joudumme käymään keskustelua viranomaisten kanssa. No sitten yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla minun täytyy sanoa, että suhde on avoin. Totta kai, kuten aina yhdistynyt, yhdistymään kuningaskunnan omat näkemyksensä, mutta vuoropuhelua on olemassa, eikä meillä ole mitään suuria ongelmia näiden asioiden käsittelyn suhteen yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa. Onko yhdistyneessä kuningaskunnassa näitä, näitä täytäntöön pantu vielä? Ja. Kyllä, kyllä. Teidän täytyy aloittaa yhdestä. Ja sitten kun ajatellaan esimerkiksi nämä suunnitelmat korkean nopeuden osuuksista. Totta kai tässä on tarkoitus ottaa ERTMS käyttöön, mutta tämä on myöskin yksi suurista hankkeista. Yeah. But I, I am... Niin. Mutta kyllä, suhtaudun myönteisesti, optimistisesti siihen, miten tämä hoidetaan. No sitten tämä kommunikointijärjestelmä, josta esitettiin kysymys. Ongelma on se, että tällä hetkellä ERTMS on yhdistelmä ECTS-stä ja GSMR-stä, ja tämä on kehitetty rautatieverkkoja varten. Me ymmärrämme, että kun ajatellaan tietojen siirtoa, joka ei ole linkitetty ainoastaan RTMS-järjestelmään, vaan tiedon siirto täytyy ottaa tehokkuus entistä enemmän huomioon rautateillä, esimerkiksi verrattuna tieliikenteeseen – niin tämä, tämän järjestelmän pitäisi olla laajempi, suurempi, kun ajatellaan kapasiteettia tiedonsiirrossa. Joten meidän täytyy päättää, minkä kaltaista viestintäjärjestelmää tulemme käyttämään. Totta kai olisi he, helpointa minun mielestäni, että meillä olisi sopimus käyttää universaalia viestintäjärjestelmää 3G, 4G me olemme nyt alkaneet tarkastella tätä, jos ajatellaan aikataulua. Voin sanoa, että aikataulu on se, että vuoteen 2018 mennessä päätämme tai ehdotamme, minkä kaltaista viestintäjärjestelmää tulemme käyttämään, jota voimme sitten valmistella siirtymistä olemassa olevasta järjestelmästä GSMRssä uuteen viestintäjärjestelmään, ja sitten 2022-2023 mennessä ehkä sitten voimme täytäntöön panna tämän uuden viestintäjärjestelmän. Mutta tämä nyt on tekeillä ja sitä edelleen tutkitaan. Thank you very much, Mr. Vink. Uh... Kiitoksia kovasti, herra Vink. One word, yeah, no, one word. I would like, I would like to... Ihan lyhyesti vielä. I would like to thank... Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa toesta tälle projektille. Tämä oli pitkään Loch Nessin hirviö, mutta me olemme oikealla, oikealla raiteilla optimistisia, että projekti etenee ja tulee eurooppalainen järjestelmä. Ja sen ajan, kun olen vielä koordinaattorina, teen kaikkeni. Kiitoksia oikein kovasti. Oikein hyvää. Seuraavaksi pitäisi olla paikalla herra Brinkhorst, mutta valitettavasti hän on vasta matkalla, joten varmaan menee ö, muutama minuutti. Toivottavasti hän on viiteen mennessä paikalla. Muuten menee meidän aikataulumme sekaisin, eli muutaman minuutin tauko ennen kuin herra Brinkhorst tulee paikalle. Okay, colleagues. Hyvä kollegat. Me olemme pelastaneet Euroopan parlamentin turvapalveluista herra Brinkhorstin. Herra Brinkhorst on äh, hanke kuuden koordinaattori Lyon Ljubljana, Budapest ja aina Ukrainaan saakka siitä. Joten kun olette valmis, niin seitsemäksi minuutiksi annan teille puheenvuoron. Ehkä pysytään aikataulussa, mutta olkaapa hyvä, nyt on teidän vuoronne. Arvoisa puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja pahoittelut aikaisemmin kollegoille, että tulin myöhään, mutta tänne rakennukseen pääseminen, vaikka on useita vuosia ollut parlamentin jäsen, niin siitä on tullut melkeinpä mahdotonta avoimuus, jota aina tässä vaadimme, niin sitä pitäisi käyttää myöskin täällä parlamentissa, joten pahoittelut ja oli epäkohtelias tässä, mutta näin tämä nyt oli. Puheenjohtaja, nyt tähän aiheeseen. Prior, prioriteettihanke 6. Minulla on hyviä uutisia teille, koska kun ajatellaan näitä kahta aluetta, Lion Torino ja rajat ylittävä Trieste Dirvecha, niin kyllä tässä on edistys tapahtunut. Ensin tästä Lion Torino osuudesta. Tämä on yksi tärkeimmistä individuaalista projekteista koko tässä Välimeren käytävässä, koska tähän liittyy näitä tunneleita ja myöskin muita olemassa olevia osuuksia Ranskan ja Italian puolella – ja usein myöskin, tai nyt pian myöskin Espanja tulee tähän elementtinä mukana. Viimeisen vuoden aikana Italiassa tämän erään tunnelin kohdalla viimein työt alkoivat ja tätä nyt sitten tässä on tarkoitus saada 7,5 kilometrin tunneli aikaiseksi, joka saadaan todennäköisesti 2016 puolessa välissä valmiiksi. Eli siis kolme vuotta kestävät nämä rakennustyöt ja tämä oli kyllä läpimurto. Tässä presidentti Hollande ja Leta tapasivat. No sitten Ranskan puolella seuraavaksi on tarkoitus Semantan La Porte tunneli ja sitten tuota perustunnelia aloitetaan. Tämä akselitunneli, siinä kyllä ollaan saatu jo edistystä aikaiseksi, kun ajatellaan tuota perustunnelia 2014. Tämä vahvistettiin Roomassa viime viikolla kahden hallituksen taholta. Ja tätä taustaa vasten voidaan todeta, tästä ei ole nyt paluuta. Tässä nyt lehdistötiedotteet eivät enää puhu hankkeesta, vaan työmaasta, joten työt ovat nyt tässä edistyneet. Ja sitten ratifioitu uusi sopimus Lyonin Torinon osalta. Ja kerron tässä, että Ranskan puolella molemmat talot ovat tämän menettelyn saattaneet päätökseen, siis senaatti mukaan lukien, molemmat kamarit siis, ja Italiassa senaatin äänestystä vielä odotellaan ja toivottavasti se tarkoittaa sitä, että sitten ensimmäinen ensimmäistä meillä on täysi pohja konkreettisille toimille, joten puheenjohtaja, tässä nämä myönteiset uutiset. Tässä on ollut vuosien viivästyksiä ja täytäntöönpano on nyt kaikkein tärkein asia. Ei enää kysymys, että miten siihen päästään. No sitten puheenjohtaja, puhun hyvin lyhyesti, tiedän, että olen myöhässä. Sitten Italia Slovenia, Trieste, Divaggio, tässäkin on edistystä tapahtunut. Ja tässä on nyt yhteinen italialainen rakenne, ja sen pitäisi, se pitäisi ottaa käyttöön kesäkuussa. Ja se on tällaisen eurooppalaisen intressiryhmän alainen. Ja siinä on kaksi johtaa molemmasta maasta. Joten kysymys nyt EAGlle on kertoa tästä suunnitelmasta ja sitten tietysti ympäristövaikutustutkimus. Ja lisäksi tarvitaan kuulemisia myöskin paikallisviranomaisten kanssa. Olemme oppineet menneisyydestä, että on tärkeää ottaa mahdollisimman paljon myöskin ne mukaan, jotka joutuvat kärsimään nämä seuraukset. Ja meidän täytyy myöskin osallistua äh, siihen, mistä puhumme. Joten johtopäätökseni on, että kun ajatellaan näitä kahta suurta hanketta, Leon Turino ja Trieste di Vaca niin asiat etenevät. Olisi ollut hienoa edistyä aikaisemmin jo, mutta koska tässä nyt on ollut hyvin kielteistä, jopa vihamielistä mielipidettä taustalla, tästä olemme puhuneet kanssanne, ja varsinkin koska julkinen rahoitus on ollut heikkoa, niin tämä on jopa ihme, että näin vaikeita päätöksiä on saatu aikaiseksi hyvin vaikeina vuosina, koska hiljattain, niin kuin totesin, tapahtui tuossa huippukokouksessakin, eli siis puheenjohtaja, pysyn siis kyllä optimistisena uudet suunta, viivat, verkkojen Eurooppa-välineen kanssa ovat sellaisia välineitä, että voimme näitä hankkeita edistää ja toivon, että myöskin ne, jotka tulevat jatkamaan tätä työtä, tulevat hyötymään ja myöskin näkevät nämä edistysaskeleet, joihin, joita on nyt saavutettu. Kiitoksia. Seuraavaksi Rovajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin äh, kiittää herra Brinkhorstia näistä tiedoista ja esittää kysymyksen. Olen tietenkin tyytyväinen siihen, siitä, että äh, tässä on päästy paremmalle tolalle äh, viivästysten jälkeen halusin kysyä tästä osuudesta, joka on jo valmiina. Siinä on Italian sitoumus mukana ja sitten toiseksi Ranskan infrastruktuurit, jotka on hyväksytty äskettäin, miten ne vaikuttavat 2030 asti tähän tunneliin. Me olemme nähneet tästä kansallisella tasolla Ranskassa lehdistöstäkin, ähm, mitä olette itse mieltä, miten voitaisiin parantaa tässä aikatauluja, koska kyllähän on aika naurettavaa, jos me katsomme äh, sitä, että äh, pannaan tämä tunneli käytäntöön, mutta sitten kansallisella tasolla ei infrastruktuureja saada kuntoon Ranskassa. Kiitos. Thank you, Mr. Rike. Kiitoksia, herra Rike. Bien, euh, monsieur le président, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla oli aivan sama kysymys, koska tämä työ maksaa jo useita miljardeja. Lionin ja tunnelin välinen työ maksaa 20 miljoonia, miljoonaa, joten eh, onko kyse siitä, että rakennetaan tunneli ja sitten jätetään se ilman yhteyksiä? Miten tässä oikein hoidetaan yhteys tunnelin ja Lyonin välillä? En tässä puhu edes Lyonin kiertiestä, joka on tietenkin sekin tärkeä asia tässä hankkeessa. Tässä voi olla hämmentävää, että tämän, tällainen työvaihe tulee esiin, esiin juuri tällaisessa kansainvälisessä yhteydessä. Kiitoksia omasta puolestani. Minä olen hiukan huolestunut Italian ja Slovenian välisestä yhteydestä, varsinkin Kopan satamasta siinä 2013-2015 pitäisi töiden alkaa. Voitteko kertoa, miten siellä työt etenevät Slovanian puolella? Olkaa hyvä, herra Rikosta. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi yritän vastata rouva Ajala Senderille. Voin vakuuttaa, että reitti on nyt valmis. Nyt on täysi sopu ja tämä on myöskin vahvistettu sopimuksessa itsessään, joten mitään poikkeamia ei enää ole. Varsinkin Italian puolella oli tiettyjä rajoituksia, kun ajatellaan valedisyysin ongelmia, mutta meidän ei nyt tarvitse siitä tässä puhua. Mitä sitten tulee aikaan komission näkökulmasta? Me olisimme halunneet, että tämä olisi hoidettu nopeammin ja aikaisemmin, mutta nämä ovat erittäin suuria infrastruktuurihankkeita ja siis enemmänkin sääntö kuin valmistu ajallaan 2000 Kolmekymmentä on nyt tuo aikaraja. Jos nyt luette lehdistötiedotteet, presidentti Hollandilta ja pääministeri Letalta, niin tämä on kyllä yksi avain prioriteeteista. Ja mitä nyt me voimme tehdä, niin voimme toimia mahdollisimman aktiivisesti. Ja minun edeltäjäni, jotka ovat tuossa täytäntöönpanon vaiheessa, ja se apu, mitä te voisitte antaa, on äärimmäisen tärkeää, koska nyt tässä silta on ylitetty ja se nyt on tärkein elementti, josta voin kertoa. No sitten herra Riken kysymys. Aina jo nähty, että Euroopan komission rahoitustuki olisi tuon ensimmäisen osuuden osalta. Ja kun ajatellaan näitä elementtejä, joita ei saatu valmiiksi, ne ovat olleet tämänhetkisen sopimuksen osia. Ja myöskin Italian puolella todettiin, että tässä tiettyä viivästystä tapahtuisi. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että ei tuolle tielle päästäisi, mutta ei niin nopeasti ja niin täysimääräisesti kuin tarkoitus oli. Mutta nyt meillä on tässä enemmän kuin 16 vuotta, enkä voisi kuvitella, mutta tämä nyt on henkilökohtainen mielipide, en voi puhua komission puolesta, että tällä välin kun nyt näitä suuria töitä tehdään, niin tässä nyt painostusta tapahtuu ja aina käydään keskustelua Espanjan ja Ranskan välillä siitä, että mitä tapahtuu nyt sitten Espanjan rajalla ja tämäkin ulottuvuus otetaan huomioon. Eli tämä nyt on erittäin näkyvä merkki. Totta kai raha on kaikki kaikessa ja parlamentti on enemmän tietoinen siitä kuin koskaan aikaisemmin, koska tässä nyt rahoitusnäkymät ovat alhaisemmat kuin koskaan aikaisemmin. Mutta ei nyt puhu menneisyydestä, mutta tässä nyt olemme. Ja kyllä ymmärrän tämän ongelmanne ja tämän asian. Mutta tässä nyt eh, ei kyllä ole valinnanvaraa. Ja sitten vielä puheenjohtaja teidän kysymyksenne. Hienoa, että puhuitte tuon Koperin, koska se jo pitkään ei ollut ongelma, koska Slovenialle se on avainelementti, eli divatsa ja Kopan linkki ja pääsy Välimerelle. Mutta tässä Triesten satama on viiden kilometrin päässä. Mutta kun nyt ajatellaan Kopan näkökulmasta, niin tässä pitäisi olla uusi sopimus Italian ja Slovenian välillä, yhteinen rakenne. Ja tässä nyt hiukan on ollut epäröintiä molemmien osapuolien taholta, mutta tärkeämpää tässä on se, haluan kiittää kollegaani, joka on ollut tässä merikysymyksessä mukana, niin nuo Pohjois-Italian satamat, Venetsia mukaan luettuna ja Trieste tulevat olevan ovat enemmän mukana tässä. Ja nyt meillä on sitten myöskin uusi jäsenvaltio mukana. Ja nyt ei pidä olla liian innokas, vaan näkemys on nyt tärkeä. Joten hyvin todennäköistä, että että Pohjois-Välimeri ja Adrianmeren puoli ovat paremmassa asemassa kuin menneisyydessä ja voivat myöskin kilpailla tuon länsipuolen kanssa. Joten mentaliteetti, jos nyt tarkastelen viimeistä seitsemän vuotta, on kyllä parantunut ja on hyvä mahdollisuus saada parempaa yhteistyötä. Mutta olisi kyllä hyödyllistä, jos saisin signaalin myöskin parlamentilta vielä asian parantamiseksi. Mr. Kiitoksia, kiitoksia kovasti herra Brinkhorstille tästä kertomuksesta ja haluaisin kiittää tässä yhteydessä kaikkia TNT-koordinaattoreita raporteista. Toivottavasti saavat riittävästi tukea ja minä mielenkiinnolla odotan, mitä seuraa tästä tulevaisuudessa ja toivottavasti seuraavaan Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan henki on yhtä tukeva kuin nykyinen ja edellinenkin on ollut mielenkiintoista, että mainitsitte sen, että pohjoisen Adriameren satama on saatava mukaan tässä Venetsian ohella hyvin paljon kiitoksia teille kaikille, joten me voimmekin mennä seuraavaan kohtaan, joka on yhteys satamapalveluasetukseen. Kiitoksia koordinaattoreille ja sitten otetaan käsittelyyn edustaja Fleckensteinin mietintö. Thank you, Chairman. Uh... Can you just hang on a second till... Odotetaan pieni hetki, että saadaan täällä pöytä puhtaaksi. Okay, Mr. Flecken. Oikein hyvä, herra Fleckenstein, satamapalvelut. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, komission ehdotus keskittyy kolmeen avainalueeseen. Satamapalvelujen pääsyyn, rahoitusavoimuuteen ja sitten näihin valvontaelimiin – Mielestäni on hienoa, että komissio ensimmäisestä kahdesta epäonnistumisesta on oppinut ja nyt on ottanut varovaisemman lähestymistavan. Asetuksessa ei ole verrattuna näihin satamapaketteihin 1 ja 2 ovat matkustuspalvelut ja tämä satama työllisyyspolitiikka on siirretty sinne, minne se meidän mielestämme myöskin kuuluu, eli sosiaalisen vuoropuheluun. Kuitenkin on ollut koko joukko kriittisiäkin äänenpainoja. Monet osalliset eivät hyväksyneet ehdotusta, varsinkin kun ajatellaan määräyksiä infrastruktuurin avoimuudesta ja riippumattoman valvontaviranomaisen kohdalla. Mielestäni komission teksti voidaan muuttaa siten, että se ei mitään uusia esteitä aseta toimiville satamille, vaan sellaisille satamille, jotka eivät toimi ehkä yhtä hyvin, niin niissä voitaisiin jotakin parannusta nähdä. Lisäarvo, jota aina pyydetään, piilee siinä, että satamien autonomisuutta vahvistetaan esimerkiksi infrastruktuurimaksuja, ne voivat päättää itse, eikä jokin ministeriö jossakin pääkaupungissa tee tätä. Joten satamat saavat oivan työkalun eri strategioiden toimeensaattamiseksi. ja, ja kun ajatellaan avoimuusmääräyksiä ja julkista rahoitusta, niin tämä varmastikin auttaa siihen, että saadaan yhtäläiset olosuhteet kaikille. Komission ehdotus täytyy nähdä tietysti kahden muun paperin yhteydessä ensinnäkin horisontaalisten valtion tuki, tuki, tukien kanssa odotamme tätä 2014 ja se täytyy nähdä myöskin myönnytysdirektiivin kanssa. Eikä voida äänestää tästä paperista ennen kuin direktiivistä on päätetty siten, kuin se nyt on pöydällä olemassa. No sitten tähän mietintöluonnokseen itsensä. 84 tarkistusta olen tehnyt. Siihen tämä ei riitä, niin kuin tulemme havaitsemaan, mutta mehän olemmekin keskustelun alussa. Sekä minikuuleminen että keskustelut ammattijärjestöjen kanssa johtavat siihen, että tulen tekemään vielä muitakin tarkistuksia. Yleinen lähestymistapa, joka liittyy siis satamien autonomian vahvistamiseen ja siihen, että voidaan myöskin tehdä valituksia nämä on tarkoitus hoitaa ilman byrokraattista lisätakaa ja sama liittyy myöskin sitten luotsien kuulemiseen. Haluamme totta kai tämän pitää yllä, mutta tähän, tähän ei tarvita mitään lisäbyrokratiaa. Kaiken kaikkiaan se, mitä komissiokin meille sanoi, on toteutettava selkeämmin monessa paikoin kuin mitä komissio on tehnyt. Tässä ei ole mitään one size fits all ratkaisua. No sitten muutama kohta, mitä tulee soveltamisalaan. Ruoppaus ei ole mikään satamapalvelu, koska tätä nyt ei tarjota, tarjota mitenkään sataman palvelun käyttäjille, vaan sitä pidetään ikään, ikään kuin infrastruktuurin ylläpitotyönä. No sitten luotsauspalvelut eroavat muista palveluista siten, että luotsajat luotsit ovat päätöksentekijöitä ja kun ajatellaan korkea turvallisuustasoa satamissa, nämä pitäisi jättää markkinoille pääsyn luvun ulkopuolelle, mutta niiden pitäisi, heidän pitäisi kuitenkin olla avoimuussääntöjen piirissä. Eli tässä nyt tarvitaan vielä muutama tarkistus, jotta tämä voidaan taata. Sitten toisekseen ta- palvelun tarjoajien määrän rajoittaminen. Komissio on maininnut muutamia syitä palveluntarjonnan rajoittamiselle. Muitakin syitä on, ei ainoastaan maan niukkuus, vaan myöskin vesi on tässä otettava huomioon ja myöskin satamien koko ja, ja sataman taloudellinen kapasiteetti, esimerkiksi kuinka monta laivaa sinne mahtuu, koska ei ole järkevää, että yksi yksi kyllä mahtuu, mutta kahden pitäisi sitten tehdä työtä äh, vierekkäin, eivätkä sitten, kumpikaan ei pystyisi sitten toimimaan. Ja sitten turvallisuus, sosiaaliset standardit ja myöskin ympäristökysymykset otettava huomioon. Sitten valintakriteerit tai toiminta. Tämä, tätä, sen sijaan, että sitä käytettäisiin kaikkiin palveluihin, niin menettelyä tulisi käyttää ainoastaan silloin, jos palvelut tarjotaan että tämän menettelyn avulla. Tämä on hyvin laaja byrokraattista työtä, joskin pienet työt annetaan tämän monimutkaisen rakennelman kautta. Ja mitä tässä nyt ei ole tässä mietintöluonnoksessa, niin tässä yhteydessä se pitäisi ottaa mielestäni mukaan, on se, että tätä rusinoiden noukkimista pullasta pitäisi välttää mutta se voidaan kyllä tehdä hyvin. Ja tiedän, että työllisyysvaliokuntakin on käsitellyt kyseistä asiaa. No sitten satama, tämä neljäs kohta, pitäisi olla siinä tilanteessa, että jos se pitää määräyksistä kiinni, jotka luetellaan luvussa kaksi, se voisi itse tarjota palveluja, ei ainoastaan PSOn piirissä, niin kuin komission ehdotuksessa on mainittu. Tästäkin täytyy puhua yksityiskohtaisemmin. Sitten viidenneksi ovat nämä infrastruktuurimaksut satamilla pitäisi olla enemmän pelivaaraa, kun, pelivaraa, kun ajatellaan taloussopimuksia ja myöskin maksujen osalta niiden tulisi olla avoimia. Satamien täytyy olla siinä tilanteessa, että ne voivat esimerkiksi antaa alennuksia omien strategioinsa mukaan ja myöskin kehitellä omaa kauppaprofiilia tai edistää paikallista teollisuutta. Tässä pitäisi keskittyä luokitteluun, alusten polttoaineen luokittuun. Ja miten sitten näitä ympäristömaksuja maksetaan, niin satamat saavat itse päättää siitä. Sitten kuudes kohta ja toiseksi viimeinen. Sataman käyttäjien kuuleminen. Käyttäjien kuulemista harjoitetaan jo monissa satamissa. Tästä syystä pitäisi olla myöskin joustava lähestymistapa. Satamat voivat joko tällaisen neuvoa antaman komitean perustaa tai kuulla näitä käyttäjiä siten, että voidaan varmistaa, että käyttäjiä kuullaan riittävällä tavalla. Käyttäjien pitäisi saada tietoa eri kriteereistä ja maksuista sekä myöskin siitä, jos muutetaan maksuja. Kuitenkaan sellaista määräystä ei pitäisi olla miten korkeat nämä maksut ovat. Eli tämä on tällainen no, seitsemäs kohta, valvontaviranomainen minulle. Tämä on sellainen viranomainen, jonka ko, jolle voidaan tehdä valituksia. Monissa jäsenvaltioissa tällaisia on, esimerkiksi kartelivirastoja, eri ministeriöjä ja eri osastoja virastoissa. Ja tästä syystä Minulle on ollut tärkeää keskittyä äh, tähän toimintaan, että voidaan toimia riippumattomasti, mutta ei pitäisi määrittää, millä tavoin ne, on, ne ovat organisoituneet. Luonnos toivottavasti tekee selväksi sen, että valituspiste täytyy nimetä, mutta sen täytyy olla olemassa oleva instituutio, eikä tässä nyt ole tarkoitus kehittää uutta. Tämän lisäksi valmonan täytyy rajoittua virallisiin valituksiin eikä asetusten soveltamiseen. Tämä on jäsenvaltioiden asia ja komission itsensä asia katsoa, pidetäänkö asetuksesta kiinni. No, missä tätä ei vielä ole, se on tarkoitus saada aikaan, mutta missä on jo olemassa, niin sitä ei tarvitse keksiä uudestaan. Sitten seuraavat toimenpiteet joulukuun kolmanteen asti. Voi jättää tarkistuksia. Sitten minulla on kaksi kolme varjoesittelijäkokousta, jotka haluaisin pitää 12. joulukuuta ensimmäisen ja 11. helmikuuta sitten äänestämme Trannissa ja mahdollisesti maaliskuussa 2014 äänestämme sitten täysistunnossa. Ensimmäiset reaktiot tämän talon ulkopuolelta – jota tulee Espoosta, Freeportin jäseniltä, jäsenvaltioista, ovat olleet melko myönteisiä. Ammattiliittojen kanssa käyn keskustelua ja sielläkin on joitain perustavanlaatuisia pohdintoja ja tästä syystä voidaan todeta, että mistään ei ole päätetty ennen kuin kaikesta on päätetty. Odotan kuitenkin hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Sakos, Depak, Bradbook, äh, Bills, äh, pari esittelijöinä. Neljä minuuttia RVG, Mandale, Dansa. Grandes. Ja vielä Rova Sender. Eli ehdottaisin, neljä minuuttia varjoesittelijöille ja muille jäsenille kaksi minuuttia. Ja täytyy laittaa kello käyntiin, koska muuten mennään ohi ajan. Herra Kuitsakos. Αν λαμβάνουμε και ξεκινάμε τη συζήτηση ενός ε, πολύπλοκου ε, ζητήματος. Keskustelu tästä monimutkaisesta aiheesta on nyt hyvin lanserattu. Ja päivänä on päästä satamaan tällä kertaa. Tämä vaikuttavat ne kaksi ohi mennettä mahdollisuutta menneisyydessä, mutta toivomme, että, että yrittelijäisyydellä ja toivekuudella ja ponnistella me pääsemme sopimukseen. Tässä hengessä kiittäisin esittelijä, herra Fleckenstein ja esittelijä suuria säilytyksistä menee oikeaan suuntaan, mutta uskon, että meillä on vielä aika keskustelu, aikaa keskustella joistakin kohdista, joita ehkä pitäisi täsmentää tai tarkistaa. Mutta pitää täytyy sanoa, että päivän työ menee oikeasti hyvään suuntaan. Ensinnäkin itsenäinen valvontaviranomainen, olen täysin samaa mieltä tämän lähestymistavan kanssa. Ja ajatuksesta, että viranomainen on itsenäinen. Että se on itsenäinen, mutta että Tähän ei tarvittaisi ehkä luoda erillistä organisaatiota, että onpa sitten se elin, joka luodaan tai joka jollain tavalla otetaan käyttöön, sen täytyy ehdottomasti olla riippumaton. Sitten kohta 18. Yhteistyö riippumattomien valvojen kesken. Olen samaa mieltä, että sen täytyy kyetä täyttämään tehtävänsä, mutta fo, täytyy luoda foorumi tietojen ja käytäntöiden vaihtamiseksi, mutta artikla 8 tässä menee hyvään suuntaan. Sitten palveluiden tarjoajan rajoittamis, määrän rajoittaminen artikla 6. Uskon, että on ihan asiallista asettaa kolme kriteeriä, jotka voivat rajoittaa palveluntarjoajien määrän tarjoamista. Markkinoiden pieni koko, sataman ja sen kapasiteetin pienuus ja ympäristön suojelu. Nämä kriteerit, jotka ovat välttämättömäksi palvelun tarjoajien määrän rajoittamisen silloin, kun nämä kolme ehtoa täyttyvät. Sitten sataman käyttäjien kuuleminen. Olen samaa mieltä herra Fleckensteinin tarkistuksen kanssa. Mitä tulee satamien hallinnon organisointi jälleen ehdotus menee hyvään suuntaan. Sillä on strateginen tavoitteensa ja seurattavuus, transparenssi on välttämätöntä, erityisesti liittyen valtion apuun. Saanko vielä minuutin? astiin, asetuksen voimaistumisen suhteen ruoppauksesta olen samaa mieltä. Olen Estelen logiikan kanssa samaa mieltä, mutta, mutta täytyy käsitellä yhtä ruoppauksen piirrettä, joka on meille tärkeä. Usein ruoppaus on valtion palvelua. Sitä täytyy painata ja luotsipalveluiden suhteen täytyy löytää painoa komission tekstin ja kokonaispalvelun kanssa. Rade Backe, neljä minuuttia. Vuosit. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, Mitä tulee tähän ehdotukseen, niin tässä ollaan menossa samaan suuntaan kuin me ajattelimmekin tässä. On todellakin eriäväisyyksiä eri, ajatellen eri satamia, kokoja, mutta meidän on tärkeää käyttää nyt tätä asetusta – niin, että saataisiin aikaan todellakin eurooppalaiset standardit. Tietenkin on hyvä, jos markkinat saadaan avattua. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että se parantaa palvelun laatua. Ja tässä suhteessa kyse ei ole ainoastaan satamapalvelujen kilpailusta, vaan myös eri satamapalvelujen kilpailusta keskenään. Se ne stimuloi markkinoita. Tässä mietitään tämän asetuksen soveltamisalaa ja olen sitä mieltä, että tässä voidaan mennä vielä parempaan suuntaan kuin mitä jo ehdotetaan. Minä en kuitenkaan halua minkäännäköistä lisätaakkaa, hallinnollista lisätaakkaa tämä, tässä asiassa. Joka tapauksessa äh, tarvitaan riippumaton valvontaelin. Ja nämä ne säädökset ovat aivan hyvin yhteensopivia mitä tulee sitten äh, satamapalvelujen käyttäjiin ja äh, satamainfrastruktuurin käyttäjiin, tärkeä näkökohta. Olen samalla linjalla esittelijän kanssa, kun puhutaan satamamaksuista. että se tarvitaan avoimuutta, mutta kaupallinen vapaus pitää taata ja ne tietenkin yleiset taloudelliset seuraukset pitää ottaa huomioon. Minä en ole kuitenkaan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että säänneltäisiin myös henkilöliikennettä. Tässä on hyvin erilaisia järjestelmiä ja tässä ehdotuksessa me olemme sitä mieltä, että ne työelämän näkökohdat kuuluvat tuonne puolelle. Ja olen ajatellut, että eh- esitän tiettyjä tarkistuksia. En ole tässä asiassa lainkaan samaa mieltä. Työmarkkinavuoropuhelu, se pitää hoitaa vakavasti tai sitten unohdetaan. Tietenkin Euroopan parlamentin pitää olla vastuullinen ja en ole varma siitä, että saadaanko siihen tätä kautta parhaita mahdollisia tuloksia. En ole sitä mieltä myöskään, että tässä siirretään nämä toimenpanoa tai siirtymäaikoja. Ne meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta tämä asetus tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti ja sillä olisi selvä soveltamisala, koska tämä ri, ri, li, liittyy tietenkin satamiemme kilpailukykyyn, jotta saamme äh, kilpailukykyisen paketin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi en ehkä tarvitse näitä neljää minuuttia, varmasti kuulette tämän mielen. Haluan ensin kiitottaa esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämä on kyllä eh, ehdoton parannus tuohon alkuperäiseen komission ehdotukseen nähden. Olen samaa mieltä hänen mielestään liittyen näihin riippumattomiin valvontaelimiin, jotka komission ehdotuksessa tässä on aivan tarpeetonta byrokratiaa nähtävissä, mutta minulla on kyllä muutamia erittäin vakavia huolenaiheita. En ole vakuuttunut siitä, että komission eh, ehdotus, vaikka eh, sitä paranneltaisiinkin, voisi koskaan olla hyväksyttävissä. Tämä on kolmas kerta, niin kuin tiedämme, että eh, tämä satama-asetusehdotus tulee tänne parlamenttiin ja se on hylätty kahdesti aivan hyvästä syystä. Ja pohdinkin joskus, että mitä, sanaa, sanasta, mitä osaa sanasta ei komissio ei ymmärrä. No, joka tapauksessa tämä ehdotus on liian byrokraattinen, ja pyritään vaikuttamaan liikaa. Eli tässä nyt ei tunnusteta sitä, että markkinoiden täytyy toimia vapaasti. Ja, ja sitten kun ajatellaan näitä satamien maksuja, niin niitä tuetaan. Ne ovat jo kilpailulainsäädännön alaisia EU-ssa. Ja, ja näin tätä asetusta mielestäni ei edes tarvita. Jos on oikea ö, aikaa saada aikaiseksi asetus satamapalveluissa, se ei ole nyt. Ja näemme, mitä komissio nyt on saanut aikaiseksi valtion tukien osalta, mitkä ovat käytännön, ö, käytännön seuraukset, mitä käyttöoikeussopimusdirektiivi aiheuttaa. Tämä asetus nyt riskeeraisi näiden satamien toiminnan ja työpaikat. Ja niin kuin esittelijä sanoi, ei ole mitään tällaista yhden koon ratkaisua. Ja siihen ongelmaan, mitä komissio nyt on nähnyt, joten puheenjohtajan lopuksi tulen tekemään tarkistuksen tämän ehdotuksen hylkäämiseksi. Ja toivoisin, että todella syvällisesti pohdittaisiin näitä asioita. Että tämä olisi sitten myöskin lopputulos loppujen lopuksi. Kiitoksia. Four minutes, Kiitoksia, Rova Wills. Neljä minuuttia. Dank. Ich lehne. Paljon kiitoksia. Minäkin äh, olen, olen sitä mieltä, että tämä asetusehdotus pitäisi hylätä. 80 prosenttia kysytyistä äh, ovat olleet tyytyväisiä äh, satamapalveluiden saatavuudesta, joten ei ole mitään tarvetta säännellä tätä asiaa meidän näkökulmastamme. Olen varma, että EUn komissio sitten tuo, tulee esittämään tällaisen satamapaketin neljä, jotta se voi sitten ikään kuin tässä ottaa huomioon ykkös- ja kakkosen hyl- hylkäykset. Tässä ei myöskään nyt mitenkään näitä eurooppalaisia satamia autetaan. Olen myöskin pohjoissaksalaisten kauppakamarien kanssa samaa mieltä. Ja tämäkin on toinen syy hylätä tämä koko luonnos. Mielestäni ei voida myöskään hyväksyä sitä, että otetaan tällaisia jotakin toimintoja mukaan, jotka eivät liity tähän mitenkään, niin kuin ruoppaus- ja luotsipalveluun. Herra Fleckenstein jo sanoi niihin jotain, mutta emme tiedä, mitä nyt sitten tapahtuu sen jälkeen, kun on neuvoteltu komission ja neuvoston kanssa. Ja vaikka luotsit nyt otettaisiinkin pois, niin ei tässä nyt mikään muuta sitä, että EU-lainsäädäntö satamapalveluista sitten, kun se on astunut voimaan, avaa sitten lisäsääntelymahdollisuuden EUn kautta. Herra Fleckensteinin mietinnössä tätä ei ikävä kyllä oteta esille. Sitten täysin samaa mieltä olen satamatyö, ammatti, työläisammattiliiton kanssa, kun ajatellaan lakko-oikeutta. Artikla 6 viittaa tuossa komission luonnoksessa siihen. Jos nyt käsitellään tätä luonnosta, niin tämä kohta täytyy täysin ottaa pois nämä hätätoimenpiteet liittyvät lakko-oikeuteen ja ikävää, että tätä ei oteta huomioon Fleckesteinin luonnoksessa. Jo rautatiepaketissa pyrittiin rajoittamaan lakko-oikeutta, ja nyt sitten komissio yrittää uudestaan täytäntöön panemaan piilotetusti nämä asiat ja rajoittamaan näin ammattiliittojen toimintakykyä, niin kuin eurooppalaisten satamapalvelutyöntekijöiden liitto. Olen vakuuttunut siitä, että komissio haluaa tässä asettaa vaunut hevosen edelle – koska tässä monessa kohtaan viitataan tuohon käyttöoikeussopimusdirektiiviin. Tekstiä ei ole vielä päätetty parlamentissa ja niin kauan kuin näin ei ole, niin tähänkään asetusehdotukseen ei saa olla mitään sitovaa äänestystä. Kun ajatellaan eh, riippumattomien eh, valvontajärjestöjen yhteistuota, se tapahtuisi federaalisen rakenteen kautta, ja nyt sitten on tarkoitus tehdä toinen ehdotus, joka täytyy vielä tarkistaa. Tietojen vaihto ei ole riittävää, kun ajatellaan viimeaikaista NSA-keskustelua. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt jäsenet kaksi minuuttia. Herra Rike ensimmäisenä. Si, monsieur président. Je dirais que... Puheenjohtaja tämä direktiivi on kuin aallot. Kolmannen ke- kerran se nyt rantautuu. Ja tämä on hyväksyttävämpi. Vaikka äärimät ovat se vastaisia, mutta voisi ajatella, että löydämme tästä uuden fokuksen. Olen aika samaa mieltä esitellen työn kanssa. Pari kysymystä kuitenkin. Oikein ymmärsin, niin sitten he halusi puhua luotsitoiminnasta. Ja sitten se on er, ja hinnaosia ovat tärkeitä osia turvallisuutta. Mutta Luotsitoimen lisäksi ehkäpä tämä hinaus ja sitten tuo roppauskin pitäisi ehkä vielä. Ja sitten toinen kommentti. Tämä käyttösopimus, mutta oikeus vaikuttaa tähän aika paljon tähän mietintöön ja tämä on aika huolestuttavaa ja myös tämä valvontaviranomainen on tärkeää. Ja sitten, jos ajatellaan byrokratista taakkaa, niin olemassa olevat elimet ovat tärkeitä, mutta muuta meillä on maittaa hyvin erilaista valvontaa. Ja ne tarvitsevat hyvin erilaista arvoa ja se myöskin, myöskin satamien tarkastuksen seurattavalta aika paljon pois. Thank you, Mr. Van Dalen. Kiitoksia, herra Van Dalen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä äh, tosiaan odotan äh, tätä malttamattomana tätä ehdotusta, kun puhutaan äh, valtion tuesta äh, satamalle niin eh, siinä odotetaan kyllä valtiotukisääntöjä laajemmin. Ja nyt kun arvioidaan eh, tätä, niin eh, kohta, luku kolme on tässä hyvin tärkeä, mutta jälleen kerran tässä saadaan aikaan aika monimutkainen rakennelma ja minä pelkään, että byrokratiaahan tästä seuraa. Tarun kriittisesti, varsinkin kun tässä syntyy riskejä, että avataan nämä työmarkkinavuoropuhelu ja ne vähimmäisvaatimukset, aivan kuten on nähty lentokenttien äh, huoltopalveluissa. Ja en haluaisi lähteä tällaiseen keskusteluun. Tässä siis äh, kommenttoni. Ja sitten tämän asetuksen soveltamisalasta lyhyesti esittelijä halusi kiinnittää huomiota ainakin hinaukseen ja luotsipalveluihin, mutta tässä nyt unohdetaan valitettavasti on muitakin palveluita, jotka ovat myös samantyyppisiä. Ja siellä satamissa katsotaan, että alukset on hyvin kiinnitetty, varsinkin vesimiehet ovat tässä suhteessa hyvin tärkeitä eh, ja tässä pitää heidät jättää ulkopuolelle, esityksen ulkopuolelle kokonaan. Ja vielä lopuksi artikla 14. Tässä pitää kiinnittää huomiota vihreiden satamien käsitteeseen. Ja ehdotan eh, tarkistuksia. Kiitoksia, kaksi minuuttia. Kiitos. Di regolamento che Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä erittäin paljon kysymysmerkkejä, koska tämä tuli hyvin myöhään. Emmekä vaalikauden loppuun mennessä varmastikaan saa mitään tulosta aikaiseksi. Nämä kriittiset elementit, jotka ovat johtaneet menneisyydessä siihen, että asetus ei mennyt läpi, eli matkustajapalvelut, rahtipalvelut. Meillä on kyllä tässä positiivisia lähestymistapoja nähtävissä – avoimuus on kyllä jo hyvä. Tämän lisäksi kyse on myöskin tiettyjen satamapalvelujen avaamisesta, jotka mielestäni eivät tällä hetkellä kuitenkaan ole kovin kriittisiä, varsinkin mitä tulee kustannuksiin, ne eivät ole relevantteja. Kaikki tutkimukset osoittavat, että kaupallinen yrittäjä ei nyt valitse satamaa joidenkin palvelujen takia – vaan hän valitsee sataman muista syistä. Ja ajattelen tässä myöskin nyt luotseja ja hinausta ja satamaan pääsyä. Kysehän on myöskin turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäinen rajapinta laivan ja turvallisuuden välillä hän on tuo ja riippumatta luotsista. Ja nämä palvelut ovat kyllä turvallisuuteen liittyviä, niitä ei saa jättää huomiotta. Totta kai todettiin, että no, ruoppaus ei kuulu tähän, mutta jos nyt sitten luotsetkin otetaan pois ja muut palvelut, jotka liittyvät turvallisuuteen, niin sitten ei jää mitään jäljelle. Ja tästä syystä tämä tämän asetusehdotuksen ei pitäisi näyttää tältä. Ehkä tässä pitäisi enemmänkin pohtia direktiiviä eikä asetusta. Yes. Herra Legrandes. Sí, gracias, presidente. La verdad es que bien... Kiitoksia. Eh, minä muistan tässä Euroopan unionin ja parlamentin eh, tapahtuman eh, silloin, kun Strasbourgissa tosiaan oli Brian Simpson varmasti muistaa tämän tapahtuman, joka oli meillä viisi vuotta olemme käsitelleet tätä ja minun mielestäni tässä on sellainen aikomuskin ehkä, että se ei mene eteenpäin, mutta minä olen sitä mieltä, että, että tarvitsemme tämän ehdotuksen ja tässä voitaisiin antaa vaikkapa Nobelin palkinto epäilemättä. Se on vähän samantyyppistä toimintaa kuin tässä. Nobel-kirjoissakin. Ja 80-90 prosenttia näistä äh, vientikuljetuksista niin, tapahtuu vesiteitse ja hyvin merkittävästi nähdään, että jos ei olla tehokkaita, niin se vaikuttaa kaikkeen. Ja myös ilmailussa on sellaisia alueita, jotka saavat äh, etuja. Ne muistuttavat meitä varmasti vanhoista elokuvista. Minun mielestäni komission ehdotus on hyvin varovainen ja e, tavaroiden vapaa palvelu se ei onnistu näillä rajoituksilla. Tässä e, mm, otetaan e, käyttöön myös infrastruktuurin parannukset ja en ole oikeastaan esittelijän kanssa tässä paljonkaan samalla linjoilla. Hän ehdottaa meille, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tarjota palveluita. Minun mielestäni tässä ei ole tällaisia valtuuksia olemassa. Ja tässä pitää myös katsoa, millä tavoin nämä kuljetusviranomaiset ovat vastuullisia. Ja kaiken lisäksi tässä sosiaalinen dumppaus, silloin kun ei tarvita tällaisia kysymyksiä käsittelypiiriin, niin silloin meidän pitää katsoa, että mihin hallinnolla ne kuuluvat. Kiitos. Kiitoksia her- seuraavaksi Rova Ajala. Kiitoksia minäkin. Ähm, äh, minullakin on todella tässä déjà vu-olo tämän tekstin kanssa. Tässä antaa komissio meille tällaisen esityksen, joka on vielä äh, kutistettu. Äh, se on vieläkin heikompi kuin aikaisemmilla kerroilla. Ja tässä äh, tosiaan vähennetään ja supistetaan soveltamisalaa ja suoraan sanoen voin sanoa, että vaikka esittelijätöitä on tehnytkin, niin totta on, että en ymmärrä, kehen sovellamme tätä lakia jos tässä pitää kuitenkin paremmin lakeja säätää. Jos niitä laitetaan tähän asetus, jossa on nämä tiettyjä soveltamisaloja ja minä haluaisin todellakin tietää, miten tämä suhtautuu käytäntöön silloin, kun puhutaan hinauspalveluista ja muista palveluista. Ja kun nyt katsotaan tässä niin olen kyllä sitä mieltä, että tarpeita on, mutta olisi mielenkiintoista tehdä töitä siinä mielessä, että vähennetään lakkouhkaa tai sitten tätä työntekijäkysymystä, jos tässä nyt mennään dumppauksen tielle. Silloinhan tätä ei todellakaan pitäisi soveltaa näin aloihin ja pitäisi katsoa, katsoa myös minimitasot. Ja sitten mitä tulee avoimuusvaatimuksiin, eh, se tulee esiin tässä, se tulee muuallakin, eh, mutta sitä ei ole riittävästi otettu huomioon. Meidän täytyy katsoa, miten se voidaan ottaa huomioon. Sama pätee myös liittovaltiorakenteisiin. Esimerkiksi Espanjassa on omat autonomiset alueensa ja voitaisiin katsoa, miten se saadaan tähän mukaan. Ja lopuksi yhteistyö verkostossa tai matkaikki kaupunkikysymykset, jotka eivät tule tässä esiin. Täytyy katsoa, miten ne voitaisiin saada tähän takaisin. Kiitos. Kiitoksia ennen kuin komissio puhuu, niin aivan muuna, muualla Muutama sana. Tässä avainkysymyksiä on ruoppaus, luotsaus. Olen aivan samaa mieltä, että ne pitää hoitaa, mutta tässä otettiin, komissio otti pois jo rahdin käsittelyyn. Eli tämä ihan alkulähtökohtana ja sen jälkeen otettiin luotsaus, ruoppaus, muut kysymykset pois. Mitä sinne jää sitten enää, mistä kannattaisi mitään keskustella? Täytyy kysyä komissiolta heti alkuun. Minä tiedän, että esittelijä on tehnyt kovasti töitä ja yritän saada ainakin jotakin takaisin, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että kun kuuntelin jäseniä, tässä on sellainen tunnelma, että, että kolmannen kerran hylätään. Epäilemättä se tarkoittaa, että kolman, kolmen vuoden jälkeen saadaan taas uusi esitys komissiolta. Ja minua huolestuttaa tässä varsinkin uskottavuus ennen kuin tämä menee edes neuvostoon ja mitähän he sitten tekevät sen kanssa. Mutta uskottavuus on kyseessä yritetään laittaa lainsäädäntöön nyt jotakin vain ö, itsetarkoituksellisesti epäilemättä, jos siellä oli mukana radin käsittely, no totta kai siitä voidaan ö, nostaa meteli, ja siitä syystä se ei ole siellä, kun halutaan välttää nämä sopat, mutta jos ei voida vakuuttaa sitä, että se pitää olla siellä jos halutaan luotsaus, ruoppaus mukaan, niin silloin täytyy ihan vakavissaan kysellä, pitäisikö tätä vetää takaisin. Kiitoksia, Jester Reidi. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Tuosta hienosta johdannosta aloitteeseen. Suoraan sanoen kuunneltani esittelijä ja useampaakin jäsentä, että vieläkin meillä on oikeat ainekset hyvään tekstiin. Teksti, joka ei koske markkinoiden avaamista. Totta on, että olemme tehneet kaksi ehdotusta. Ehdotuksia, jotka koskevat yksin omaan markkinapalveluiden kilpailulle avaamiseen liittyviä. Olemme oppineet tuosta. Ja siksi tämä teksti tulee aika myöhään. Meidän täytyy vakavasti kuulla eri tahoja, että meillä olisi juridisessa tekstissä ää, li, enemmän oikeusvarmuutta ja vastuullisuutta meidät voi haastaa monesta asiasta, mutta jos otetaan huomenna nämä eri asiat, jotka tekstissä ovat, uskon, että kykenemme vakuuttamaan teidät siitä, että näillä säännöillä tarjotaan kaikille osapuolille operaattorit mukaan lukien olennaiset tekijät paremman vastuuvelvollisuuden ja lisääntyneen oikeusvarmuuden takaamiseksi ja näin luodaan tehokkaampia satamia, jotka paremmin törmää, pärjäävät sen globaalin kilpailun kanssa. In the overall transport segment and indeed uh, in our economy. No, tämä liittyy kuljetussektoriin ja talouksimme. Kun me tarkastelemme esitellen tekstiä, on hyvä yritys edistää asioita, jos ehkä menemme liian pitkälle. No, the added flexibility he's providing in his draft report. Esimerkiksi lisäjoustavuutta valitusten käsittelyissä valvontaan liittyen, josta on vilkkaasti keskusteltu ja joukossa tarkistuksia painotetaan saatavien autonomiaa. Yksi pää, periaatteesta jota me ja te olemme puolustaneet vuosia. Ja kysymys on selkeytyksestä. Meitä tulee luotsipalveluihin ja ruoppaamiseen. Tarkoitus ei ole sulkea nuo olennaiset tekstit tekstin sovellusalasta. Pikemminkin tekemään selkeäksi, että koska näillä palveluilla on erityispiirteet, ne pitäisi ottaa erityisesti huomioon ehdottomassamme transparenssijärjestelmässämme. Ja tässä olemme esittelijän tarkistuksen linjoilla. Toisella on suora kustannusvaikutus, toisella epäsuora kustannusvaikutus. Ja ne vaikuttavat satavain tehokkuuteen merkittävästi. Olen kannalta tuo lisäarvo on tärkeää säilyttää. Kaksi muuta meille tärkeää tekijää ovat, jos tarkastelemme tarkistuksiamme, miksi olemme pyrkineet paremmin kalibroimaan yksi erityisoikeuksia, poissulkevia oikeuksia. Tekstillä pyritään selkeyttämään että poissulkevat oikeudet voidaan antaa joukolle satamia, joukolle palveluita satamissa maan perinteen mukaisesti. Ja tässä on viittauksia olemassa olevaan lainsäädäntöön muun muassa käytössä oikeus ja sopimusjärjestelmään ja, ja julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tämäkin lisää oikeusvarmuutta kun puhumme alusten luokittelusta. Järjestämme, että tätä päivitetään delegoitujen säädösten kautta. Tässä painotamme erityisesti vihreiden alusten ja ympäristömaksuja periaatetta, sillä uskomme, että tehdään tällaisten alusten ostamiseksi täytyy olla oikeusvarmuutta riittävästi, jotta tiedetään, että voiko näitä aluksia käyttää joukossa satamia. Tiedän, että meillä ei ole paljon aikaa, mutta uskon, että tämä on hyvin erilainen teksti kuin se, mistä ennen keskusteltiin. Ymmärrän tuon. Ja uskon, että esitys luonnossa on hyvä pohja. Lee, do you want to say anything? Fleckenstein lyhyesti, haluatteko sanoa jotakin? Kyllä, aivan lyhyesti. Muutamaan harvaan kohtaan tämä luotsi-asia. Tulemme siitä vielä käymään yksityiskohtaista keskustelua. Sitten tämä voimaan astuminen, sen pitäisi riippua esimerkiksi siitä ajankohdasta, milloin olemme päässeet tämän määräyksen kanssa lävitse niin, että se voidaan sitten pistää täytäntöön. No sitten tämä käyttöoikeussopimusdirektiivi, sen täytyy sopia tähän, koska muuten tässä ei ole järkeä. Ja sitten nämä eri valvontaelinten rakenteet ei johda mielestäni siihen, että ei enää voida tehdä tarkastuksia. Näin tapahtuisi ainoastaan silloin, jos ei tiedä, mitä pitää tarkastaa. Mutta se, mitä me nyt haluamme tarkastaa, niin sehän määritellään. Mutta teemmekö sen viranomaisen kanssa, koska maassa A, tämä tapahtuu sitten viranomaisen kanssa maassa B, ehkä karteliviraston kanssa. Niin tässä nyt kyse oli vain siitä, että ei pitäisi mitään uutta keksiä, jos on olemassa jotakin järkevää jo tämän kysymyksen selvittämiseksi. Sitten toiseksi viimeinen kysymys, direktiivi vai asetus? Joko me löydämme jotakin järkevää, jonka kohdalla sanomme, että nyt olemme tehneet tämän oikein. Sitten mielestäni se voi olla myöskin asetus, koska direktiivi on tarkoitus tehdä vain silloin, että kaikkien ei tarvitse tehdä sitä, mitä olemme päättäneet. Tai jos olemme sitä mieltä, että se ei riitä, ei riitä se, mitä komissio on esittänyt, eikä ehkä sekään, mitä minä nyt olen pyrkinyt tässä mukauttamaan. Jos se ei riitä tai on liian vähän, koska tässä on eri näkökulmia, no sitten se annetaan olla. Pyyntöni varjoesittelijöiden suuntaan olisi se, että he kysyisivät ryhmistään EKR ja vasemmiston kohdalla, Guen kohdalla kuulin, he sanovat joka tapauksessa ei. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista kuulla myöskin muilta ryhmiltä, koska niin kuin minun kohdallani kaksi kolmasosaa demareista sanoi tänään, että no, jo, jos se on hyvä, ajalla sender, hänellä oli jopa tuollainen déjà vu, ja se varmasti toistuu. Jos asioista puhutaan kolmisen kertaa, niin kyllä näin sitten tapahtuu. En ollut mukana noissa ensimmäisessä kahdessa kerrassa, kun asiasta puhuttiin. Se, että katsotaan sitten, jos enemmistö toteaa, että ei, niin sitten meidän ei tarvitse myöskään tässä pohtia varjoesittelyä näitä muotoiluja. Ja tästä syystä tällainen selvitys varmasti olisi tarinan alku. Joten nyt odotan mielenkiinnolla varjoesittelijöiden tilannetta, jotka sitten aloittavat 12.10. tämän käsittelyn niin tai sitten ei. Katsotaan. Kiitoksia määräaika tarkistuksille 13.12. Eh, ja sitten eh, äänestys eh, täysistunnossa täällä sanotaan, mutta ne kuitenkin se tapahtuu maaliskuussa 2014, mutta määräaika tarkistuksille 13 joulukuuta. Ja seuraavaksi me puhumme ajopiirtureista, valvontalaitteista, ja siinä neuvoston kanta ilmaistiin 21.11. ja valiokuntakäsittely tänään, kun teksti hyväksyttiin neuvostossa, se heijastelee sopimusta, joka saatiin aikaan neuvoston esittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa. Rouva Tikaon suositus toiseen käsittelyyn käsittelyyn. Siinä ei ole tarkistuksia, joten tiedän, että joitakin kysymyksiä saattaa olla. Siinä tulee kompromisseja tai ei, mutta vaihtoehtona on siis äänestää kyllä tai ei kompromissia. Kompromissia, mutta määräaika tarkistukselle 28.11. Mutta rouva Tikao, teidän puheenvuoronne, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää sihteeristöä ja varjoesittelijöitä. He ovat tehneet kovasti työtä ja tukeneet neuvottelujen aikana, neuvoston kanssa käytävien neuvottelujen aikana. Tämä asia on ollut käsittelyssä jo pari vuotta ja tosiaankin tämä asiakirja, joka meillä nyt on, se heijastelee neuvotteluja, joita on käyty neljän neuvoston puheenjohtajakauden ajan. Esittelijänä haluaisin pyytää TRAN-valiokuntaa ja parlamenttia hyväksymään tämän sopimuksen, koska se heijastelee aivan täysin niitä neuvotteluja, joita on käyty. Mitä tulee tämän sopimuksen sisältöön, en aio mennä yksityiskohtiin ajatellen uus, uuden ajopiirturin uusia ominaisuuksia. Älykäs ajopiirturi ja se hyöty, mikä on paikkatiedoista ja niiden tallentamisesta, samoin kuin etäyhteyksistä. Tätä asetusta on pyydetty ja lähestulkoon on pakotettu jäsenvaltiot varustamaan valvonta viranomaiset etäyhteysjärjestelmillä. Kyse ei ole pelkästään kuljetusalasta, jonka pitää hankkia aivopiirtureita, vaan myös valvontatahojen pitää olla ajan tasalla, jotta voidaan valvoa näitä laitteita. Parlamentti on saanut aikaan parannuksia myös tietosuojan tasolla. Se on ollut olennaista. Mitä tulee sitten paikkatietokysymyksiin, parlamentti on pyytänyt, että otetaan useita näkökohtia huomioon me saimme aikaan sen, että kolmen yhte, yhtäjaksoisen ajotunnin jälkeen rekisteröidään paikkatiedot ja satelliitti. Viestit ovat, niihin ei ole mitään rojaltimaksuja. Älykkäät ajopiirturit otetaan käyttöön kolmen vuoden sisään sen jälkeen, kun asetus on hyväksytty. Niitä tulee markkinoille, mutta 36 kuukautta sen jälkeen, kun on teknisesti spesifi, spesifioinnit annettu. Mitä tulee äly, älykkäisiin liikennejärjestelmiin, jäljitysjärjestelmiin. On tärkeää, että me saamme mukaan säännöksiä, jotka liittyvät liittymä, käyttöliittymästandardeihin. Ja älykkäät laitteet, niiden osalta parlamentti painotti sitä, että kaikki kuorma tietyistä päivämäärästä alkaen, niin se pitää olla älykäs ajopiirturi niin, että 15 vuoden sisällä sen jälkeen, kun tämä on otettu käyttöön, kaikki kansainvälisen liikenteen ajoneuvot, se on tämän tyyppinen ajopiirturi. Komissio on esittänyt myös uutta sisältöä koulutuksessa. Siihen on otettu mukaan myös yhteinen tulkinta sosiaalilainsäädännöstä. Mitä tulee väliaikaisiin kortteihin, me olemme ottaneet huomioon myös sellaiset kuljettajat, jotka eivät ole omassa, jolla ei ole oleskelu lupaa välttämättä, eh, heillä on parempi valvonta. Me olemme hyväksyneet kuljetusyhtiöiden eh, näkökohdat ja on poistettu myös se ehdotus, että yhdistetään ajokortti kuljetuskorttiin. Parlamentti on tehnyt todellakin kovasti työtä. Ajattelen sitä, että tätä lainsäädäntöä sovelletaan ainoastaan ammattimaisiin kuljettajiin, eikä sitä sovelleta alle 7,5 tonnin autoihin, joissa on materiaalia, joka on kuljettajan käyttöön. Ja kyseessä tässä tapauksessa ei ole ammattimainen kuljettaja. Sitten kansalliset poikkeukset. Tämä nykyinen 50 kilometrin raja on nostettu 100 kilometriin. Tämä on hyvä ehdotus jopa äh, Saksan kollegoille, jotka ovat yrittäneet saada nostoa 150 äh, tai, 100, äh, tai 200 kilometriin. 100 mm, kilometriä on jo tupla verrattuna alkuperäiseen tekstiin. Meillä on myös sellainen poikkeus, jota sovelletaan muihin kuin ammattimaisiin kuljettajiin. Minä kehottaisin, että edustajat hyväksyvät tämän ehdotuksen. Kiitoksia. Muistuttaisin vielä, että toisessa käsittelyssä ei, e, ei voida enää esittää niitä tarkistuksia, jotka ovat hävinneet tai jotka eivät menneet läpi ensimmäisessä käsittelyssä. Eli ainoastaan parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä. Jos emme pidä siitä, niin sehän on tylsä homma. Tästä kyse on, mutta halusin vain selventää ja määräaika 28. marraskuuta. Jos yritetään antaa uusia ehdotuksia, tarkistuksia, jotka eivät liity tähän parlamentin alkuperäisiin kantaan, eivät mene mutta nyt hyvin lyhyesti vain puheenvuorot. Haluaisin oikeastaan vain kiittää Silviä. Me teimme loistavaa yhteistyötä ajopiirturien kohdalla, vaikka kaikki nyt ei mennyt optimaalisesti minun mielestäni, mitä tulee tuohon välimatkaan. Niin kaiken kaikkiaan tämä on ollut hieno asia ja mielestäni meidän pitäisi tukea tätä. Okay. Mr. Hedberg. Herra Hedberg komissiosta olisi avuksi, jos puhuisitte hyvin lyhyesti. Uh, yes. Paljon kiitoksia. Lyhyesti voimme puhua. Totta kai kannattaa viimeistä kompromissia, joka parlamentin ja neuvosto hyväksyvät myöskin neuvoston ensimmäisen käsittelyn tekstiä, joka hyväksyttiin. Me odotamme ja pidämme tervetulleena parlamentin päätöstä, joka helpottaa tämän tärkeän astuksen hyväksymistä tässä kysymys. Ensure that we have as soon as possible on the marketplace this uh, new generation of tässä tänä markkinoille uudet sormeilun mahdottomaksi tekevät ajapiirturit, joka parantaa aika, a, ajoaika sääntöjen täytäntöönpanna. lisää ää, tieturvallisuutta ajajien hyvinvointia ja luo tasaiset sen pelikentän toimijoille. Kaikista syistä kannatan parlamentin puoltamista. Kiitäisin myös rakentajaa ja varastelijoita rakentamasta työstä. Kiitoksia. Vielä määräaikatarkistuksille 28. päivä marraskuuta kello 12 ja äänestys 17. päivä joulukuuta valiokunnassa. Kiitoksia paljon esittelijälle. Muita eh, asioita ei ole. Haluan vielä muistuttaa seuraava kokous Brysselissä maanantai 16. Eh, joulukuuta kello 15. Ja eh, se jatkuu tiistaille. Kiitoksia kaikille. Oikein mukavaa iltaa.